esityslista voidaan hyväksyä että Se on jaettu ja ehdottaisin lisäyksiä esityslistaan kaksi uutta kohtaa. Ensinnäkin Italian talousasioista vastaava ministeri Giulio Tremonti eh, voisi huomenna tulla valiokuntamme vieraaksi, kun käsittelemme talousasioita, talouskriisiä ja tämä aiheuttaa myös muita ongelmia. On näitä pakolaisongelmia, energiaongelmia ja ryhmän kollegoilta kysyin, käykö tämä päinsä ja kukaan ei vastustanut ja niinpä nyt ehdottaisin tällaista lisäystä. Se pidetään kello 11.30 huomenna. Ja sitten esityslistalle tulisi ottaa mukaan myöskin äh, lausunto, jonka aiheena on äh, parempi lainsäätäminen esittelijänä äh, Messerschmitt. ja ajateltaisiin, että käsiteltäisiin asia tänään ennen koordinaattoreiden kokousta, koska muutoin voi olla hankala ehtiä käsitellä tätä asiaa ajoissa, kun ajatellaan jurivaliokuntaa. Toivottaisin tervetulleeksi myös uudet jäsenet. Susanna Brotboata. Toivottavasti äänsinyt jotakuinkin kunnolla. Hän ei taida olla vielä paikalla. Ja John Stuart you myöskin. Hänkään ei taida olla paikalla. No toivottavasti tämänkin nimen suht kohta äänsin. Ja sitten näin muutoksin voidaan esityslista hyväksyä myöskin pöytäkirjat 7. maaliskuuta ja 14.–15. maaliskuuta pidetyistä kokouksista tehdään ja pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi, jos kukaan ei halua kommentteja esittää. Näin siis pöytäkirjat voidaan hyväksyä. Sitten seuraavaan kohtaan, kohta neljä. Kosakin kehitysaiheena. Paikalla on varapuhemies Martinez Martinez. Ja mm, toivotan hänet lämpimästi tänne tervetulleeksi. Hän on jo usein otteeseen aikaisemminkin ollut täällä vieraanamme. Hän on ikään kuin kunniajäsenemme täällä. Tammikuussa hän oli täällä jo käymässä vaihdettiin näkemyksiä ennen seuraavaa kosakin kokousta, joka Budapestissa siis pidetään 29.30. toukokuuta. Ja tarkoitus olisi hyvin valmistella kokousta ja tehdä ehdotuksia, kun ajatellaan sitä, mitä mieltä Euroopan parlamentin valiokunta on kyseessä kokouksessa, jotta voimme oman osuutemme mahdollisimman hyvin hoitaa. Esityslistalla on varsin paljon asiaa, esimerkiksi Unkarin puheenjohtajuuskauden vahvistamat asiat liittyen taloushallintoon, Eurooppa 2020 strategia, talouden ohjausjakso ja myöskin teknisiä muutoksia itse COSAC-asetukseen. Ja tämän lisäksi ja tämä on aihe, eh, jonka haluan nostaa esille varapuheenjohtaja Martinesin kanssa. Eli Euroopan parlamenttien konferenssi, johon hän siis osallistui yhdessä puhemies Busekin kanssa huhtikuun alussa. Ja tuolloin varsin laajasti keskusteltiin eh, ongelmista, jotka liittyvät eh, parlamentin välisiin kokouksiin, kun tarkastellaan ulkopoliittisia kysymyksiä, myöskin vapauden ja turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Uskoisin, että olette jo saaneet eh, päätelmät ja näin voin antaa puheenvuoron saman tien varapuhemies Martínez Martínezille ja kiitos äh, siitä, että tulitte ajoissa paikalle. Olkaa hyvä. Realidad, Carlo, kien, quien... Niin, Carlo, minä taas kyllä haluan kiittää sinua tilaisuudesta puhua kollegoille näin tärkeässä valiokunnassa. Ja sitten katsotaan, mitä Kosakin kokouksessa Budapestissa tehdään. Uskon, että tämä on erittäin tärkeää nyt hiukan pysähtyä pohtimaan, miten suhteet kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kesken ovat ja toimivat, ja sitten taas puheenjohtajien puhemiesten kokous, joka pidettiin täällä Brysselissä muutama viikko sitten, siis parlamentin puhemiehet kokoontuivat täällä. Haluaisin sanoa kaikille täällä oleville kollegoille, että kun tästä asiasta puhutaan ja kun olisit käynyt poltsiryhmissä ja samoin laajennetussa ulkoasiain valiokunnan työvaliokunnassa. Me pidimme kolme kokousta puhemies Busekin kanssa, samoin esittelen kanssa tästä aiheesta, koska nyt tosiaankin tilanne on sellainen, että tässä tarvitaan harkintaa, miettimistä ja myös tietysti päätöksiä, jotta tiedetään, miten jatkossa lähdetään tästä eteenpäin. Puheenjohtaja kokous järjestettiin erittäin tehokkaasti. Tässä Belgian senaatti ja parlamentti toimivat järjestäjinä ja on totta, että Täällä käsiteltiin monia varsin mielenkiintoisia kysymyksiä puhemiesten kokouksessa, mutta yksi teema kyllä oli ylitse muiden, ylitse muiden siis jos muissa asioissa keskusteltiin järkevästi normaaliin tapaan, niin kuitenkin oli sitten sellainenkin kohta, johon meni kaksi kolmasosa ajastakin paljon enemmän kuin oli tarkoitus ohjelman mukaan. Ja aihe oli se, mihin sinäkin tavalla ne viittasit, Nimittäin, miten Lissabonin sopimuksen mukaisesti toteutetaan yhteistyö parlamenttien kesken. Se on siis nyt velvollisuus sopimuksen mukaisesti turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä ja yhteisen ulkopolitiikan kohdalla. Samoin käsiteltiin vapauden, oikeuden aluetta, Eurojusta ja Europolia, mutta – tässä keskustelu oli paljon laimeampaa. Minun täytyy sanoa teille, yritän nyt maltillistaa puheitani todella, mutta kuitenkin tilanne oli aika jännittynyt ja jopa epämiellyttäväkin, koska on niin, että siellä oli tällainen yhteenotto, joka on todellakin varsin hurjakin. Toisaalta Belgian parlamentti tuskin sai mitään tukea Italian edustajilta ja ehkä hiukan sitten Bundestagin edustajilta, mutta sitten muut puhuivat tai olivat hiljaa. Mitä sitten me siellä teimme? Tällainen jännittyneisyys liittyi oikeastaan pelkästään suhteisiin Euroopan parlamentin kanssa. Nimittäin en tiedä puhuisinko ihan aggressioista, mutta kuitenkin ajatellen kritiikkiä, jota Belgian parlamentti jatkuvasti sai kannanotoistaan. Tässä arvosteltiin kannoista, jotka Euroopan parlamentti oli hyväksynyt tukien mielestäni suhteessa Euroopan parlamentin rooliin. Ja Kyse on siis tästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin ja kansanparlamenttien välillä, ja näin parlamentin tasolla tarkoituksena on seurata ulkopolitiikkaa ja yhteistä, yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ennakkotapaukset ovat jo kollegojen tiedossa tässäkin valiokunnassa. Belgian parlamentti oli laatinut ehdotuksen, ehdotuspaperin, mitä tuli siihen, miten voitiin hoitaa tämä tehtävä. Tavallaan Lissabonin sopimus tähän jo velvoittaa. Joka tapauksessa Lissabonin sopimus tässä voidaan mainita ja tämä asiakirja oli välitetty kansallisille parlamenteille ja Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti työryhmänsä kautta, joka käsittelee näitä parlamentaarisia suhteita, tuli siihen lopputulokseen, että linjat, jotka Belgian parlamentti esitti, olivat aivan hyväksyttäviä. Ja suunnitelma, jonka Belgia esitti, oli tällainen sellainen liittyy tällainen konferenssi, joka kokoontui niin ja niin monta kertaa. Ja siinä osallistuu Euroopan parlamentti ja sitten myös kansalliset parlamentit. Kaikki muulle on hyväksyttävää. Täällä piti kokoontua Euroopan parlamentissa, sihteeristö toimisi myös Euroopan parlamentissa ja niin edelleen. Meidän työryhmämme ehkä, jotta olisin ottanut kantaa, pyysi, että emme saisi 33 prosenttia, vaan 40 prosenttia osuudesta. Ja sitten taas poliittisen ryhmien puheenjohtaja kokous oli kuitenkin sitä mieltä, että riitti, että Euroopan par- Belgian parlamentille lähetämme tällaisen kirjan, että tuemme sitä kaikissa näissä eri kohdissa. Ja se oli ihan järkevää. Sitten mitä tuli erillisiin kansallisiin parlamentteihin, niin kuulimme erilaisia reaktioita, jotka olivat todellakin äärimmäisen kriittisiä Belgian parlamentin suhteen, mitä tuli kokouspaikkaa, sihteeristö ja arvosteltiin myös, missä määrin Euroopan parlamentti tähän kaikkeen osallistuu, kuinka suurena delegaationa parlamentti Belgiassa teki, laati toisen asiakirjan, ja totesi, että oli kerännyt yhteen näitä eri kommentteja. On totta, että asiakirja, joka sitten laadittiin, laski hiukan tavallaan tasoa, mutta silti siinä edelleenkin oli tämä 20 prosenttia mukana, koska Euroopan parlamentti saisi 25 prosenttia siitä, mikä kansallisella parlamentilla oli, siis 20 prosenttia koko konferenssista. Ja näin sitten tuli tämä Brysselin kokous ja todellakin tilanne oli erittäin jännittynyt, koska sillä on tällainen omituinen koalitio, se oli varsin vähän poikkeuksia. Jotkut parlamentit kokoin olevat, muodostivat koalition, jotka tuntu, tuntevat vihamielisyyttä kaikkea EU merkittyä kohtaan – ja oltiin varsin vihamisen Euroopan parlamentin suhteen ja tulee ulko, yhteisön ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan tai mihin tahansa muuhunkaan asiaan. Mutta samalla tämän lisäksi paljon enemmän kyllä vielä oli sellaisia parlamentteja läsnä, jotka olivat sitä mieltä, että rakennelma, joka, jota oltiin laatimassa, ei ole kahden pyörän ajoneuvo, vaan sellainen, missä on 28 pyörää. Ja yksi näistä pyöristä on siinä sitten EU-parlamentti ja 27 muuta edusta, pyörää edustaa 27 kansallista parlamenttia. Joskushan parlamentissa huoneita on 40, joskus on kaksi huoneisia parlamentteja, kaksi kammarisia parlamentteja. Mm tällainen erilainen kuva käsitteestä oli perustavanlaatuinen ero, eikä varmaankaan voida tällaista puolustaa silloin, kun otetaan huomioon, mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan ja mitä siellä 90 artikloissa sanotaan. Siellä puhutaan aina kahdesta keskustelijasta EU-parlamentista ja kansallisesta parlamentista, vaikkakin kansallisten parlamentin puolella – valitaan tämä yhdeksän artikla, kaikki kehitetään sitten kymmenen artiklaa, niin kuin yhdeksän ei olisi ole olemassakaan. Ja me taas otamme huomioon molemmat artiklat. Puhemies Busek puhui varsin varhaisessa vaiheessa. Ja hän pyrki tietysti yhteistyöhön, niin kuin me muutkin. Meillä on samanlainen asenne. Hän sanoi, että hän oli valmis vielä ottamaan vastaan viimeisimmän ehdotuksen Belgialta. Ja siinä meillä olisi 27 edustajaa ja kansalliset parlamentit saisivat neljä, neljä Heti välittömästi tuli selväksi, että, että kansallisten parlamenttien edustajia ei neljä per pää, vaan seitsemän, joten 27 plus EU ja 172 kansallisen parlamentin jäsentä. Ja minä kyllä olen valmis, ja näin sanoinkin, toimimaan tämän ehdotuksen pohjalta, koska puhemies Busek oli sanonut, että tässä oli 27 muu toinen ehdotus oli selvää. Sitten pieni yllätys tuli siinä vaiheessa, kun tämä ehdotus otettiin vastaan lähes sarkastisesti. Ainoa, josta voitiin keskustella edes. Tämähän edusti 14 prosenttia sopimuksesta. Ainoa asia, kun voitiin ottaa huomioon, oli 172 edustajaa kansasta parlamentista plus 6 edustajaa Euroopan parlamentista. Tietysti tämä ei kyllä sitten sopinut meidän suunnitelmamme. Belgialaiset taistellaan loppuun asti, jotta saataisiin jotakin muuta tulokseksi, mutta ongelmana on tietysti sitten se, että konsensusta ei syntynyt, eikä tämäkään vielä riittänyt, vaan konsensusta ei saatu aikaan siinäkään, miten pitäisi tästä eteenpäin päästä. Yllättiin viisi, kuusi erilaista ehdotusta. Yksi ehdotus oli sellainen, että Puola puheenjohtajavaltion koko, pitäisi uuden eri, poikkeusuuden kokouksen puhemiesten kanssa to, to, vuoden, vuoden toisella puolella, jotta käsiteltäisiin pelkästään tätä asiaa. Tämä hylättiin. Sitten toinen ehdotus oli sellainen, että puhemies Busek ja parla, Seimin puhemies kokoontuisivat ja keskustelisivat jostakin mallista. Sekin hylättiin. Kolmas ehdotus oli siinä, että kokoontuisi tällainen kolmen kansallisen parla- tai kolme puhemiestä, tämänhetkinen, edellinen ja seuraava. Tämäkin hylättiin. Ja sitten sitten vielä viimeinen ehdotus oli sellainen, että pääsihteeristöt eri kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista kokoontuisivat ja miettivät, voisivatko virkamiehet onnistua siinä, missä parlamentin jäsenet e- epäonnistuivat. Tämäkin hylättiin. Sitten päädyttiinkin tähän nykytilanteeseen ilman, että minkäänlaista ratkaisua on löydetty siitä, siihen, miten tästä eteenpäin. No, tällaisessa tilanteessa ja viitaten keskusteluihin, joita olemme käyneet AFETin ja muiden poliittisten ryhmien kanssa, aivan erityisesti parlamentin puhemiehen kanssa ja esittelijän kanssa. Herra Gualtieri ja herra, Duff, herra Brock olivat keskustelukumppanina aivan erityisesti. Niin johtopäätökset, joihin olemme nyt päätyneet, ovat sellaisia, että ensinnäkin Meidän täyt, me tarvitsemme nyt tavallaan hyvällisyyttä ja kärsivällisyyttä. Ja toinen hyvä, jota tarvitaan, on varovaisuus ja tällainen maltillisuus, kohtuullisuus. Ja toisaalta ei pidä ollenkaan kiirehtiä. Meidän pitää jatkossakin pystyä toimimaan tässä mahdollisimman hyvin Euroopan parlamenttina ja sitten nähdään, miten tämä tilanne tästä selkiytyy. Ei kannata ahdistua mitenkään, eikä ryhtyä kiirehtimään, eikä ryhtyä mihinkään yllättäviin, vaan nyt ei vaan saatu aikaan sopimusta. Ja sitten johtopäätös, kun teille on jaettu, teillä on tämä teksti, alkuperäinen teksti on ranskankielinen ja sitten siinä sanotaan, että mitään konsulta ei saatu aikaan millään kielellä. Englanninkielisessä versiossa sanotaan, että se oli hiukan eri sanamuoto. Joko hyväksytään kaikki tai ei yhtään mitään. No, joka tapauksessa tämänhetkinen tilanne on sellainen, että meidän ensinnäkin täytyy pyrkiä siihen, että johtuen tämän valiokunnan tekemästä työstä, niin tällä hetkellä niin yhteistyö kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä toimii hyvin, koska olemme tavallaan järkeistäneet eri kysymyksiä ja mitä kutsutaan siis yhteiseksi parlamentaariseksi kokoukseksi ja valiokunnassa. Tämä kaikki toimii hyvin paremminkin kuin, kuin aikaisemmin ja näin jatkossakin tapahtuu. Ja mikä taas ei toimi, on juuri tämä asia, jota olen kuvannut. Ja sitten tässä yhtenä päivänä, kun keskustelin puolalaisten kollegojen kanssa tällaisessa yhteisparlamentissa kokouksessa, niin minä sanoin, kerron, äh, annoin kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin meidän käsit, kuvamme tästä asiasta oli tämä kaksipyöräinen ajoneuvo, mutta se ei voi olla mikään kovin vauhdikas peli. Se on tällainen vanha, siis tällainen vanha tällainen polkupyörä, jossa on iso polkupyörä, iso pyörä ja takana tällainen aivan pieni. Sitä on aika hankala ajaa ja joka tapauksessa sen takia se on museoihin joutunutkin Sitten sanoin vielä, että on puhemies erittäin ystävällinen ja sanoin, että pitää tässä nyt kuitenkin oppia tanssimaan yhdessä ja vielä hyvinkin. Alussahan kun harjoitellaan, niin aina tallaa toisen varpaille, mutta sitten kun jatketaan, niin sitten pikkuhiljaa rytmikin löytyy ja se on jo tässä haasteena, että opitaan todellakin tanssimaan nätisti. Ja se on sitten molempien täytyy myös haluta tanssia yhdessä. Ja me kyllä haluamme tanssia. Haluamme tanssia tahtiin, niin kuin jo meitä velvoitetaan. Ja näin meidän pitäisikin suhtautua. Tällainen tilanne on nyt. Carlos ei ole mikään kovinkaan mukava tilanne erityisesti, koska jo useiden vuosien ajan, ystäväni mennessä viikon voidaan todistaa, jo 22 vuoden ajan olen kuulunut kansanparlamenttiin ja 12 vuotta olen ollut täälläkin. En voi olla pelkästään toisella puolella tai toisella. En ole koskaan tuntenut miksikään ääri liikkeen edustajaksi. Tässähän meillä on kaksi välinettä käsissämme, joita meidän pitää järkevästi käyttää ja Vasara on tietysti ihan eri asia kuin eli Molempia tarvitaan, niitä pitää osata käyttää, molempia välineitä, mitä ne täydentävät toisiaan harmonisesti. Sitten vielä lopuksi haluaisin sanoa, että juuri Kosak ja tämä ja konferenssi, joka pidetään budjetissa, on erittäin tärkeä. Siellä on esityslista jo valmiina sääntöjen mukaisesti. Tietysti sitä voidaan vielä ehkä muuttaa, vaikkakaan kukaan ei voi estää sitä, että kun kokous alkaa virallisesti, että joku sitten nousee ylös ja ehdottaa, aiheuttaa muutoksia. Uskon, että meille syntyy monimutkainen tilanne, koska on varsin selvää, että on joukko kansallisia parlamentteja, jotka haluavat, että Kosakista tulee sellainen foorumi, jolla keskustellaan ja jolla seura- käsitellään ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Meille tämä ei sovi rikosaktisti voi keskustella, niin kuin kymmenen sanotaan pöytäkirjassa. Se voi käsitellä mitä tahansa turvallisuuteen liittyvää kysymystä, ulkopolitiikkaan liittyvää kysymystä, mutta se ei voi muuttua miksikään sellaiseksi mekanismiksi, joka järjestelmällisesti ja pysyvästi tekee vain tätä työtä. Tietysti se on välttämätöntä, sitäkin pitää tehdä. Joten Budapestissa voi syntyä juuri tällainen hankaluus. Ja siksi mielestäni on tärkeää, Karlo, että Kosak-valtuuskunta eh, ei ole vain tällainen asiaan omistautunut, vaan myös sellainen, joka on seurannut näitä kysymyksiä. Ja minä tietenkin olen välittänyt parlamentin pääsihteeristölle – asioita, koska minähän olen tässä delegaatiossa mukana niin kuin sinäkin. Ja haluaisin, että mukaan tulee kollegoja, jotka ovat seuranneet asiaa syvällisesti ja joilla on tiettyä auktoriteettia sitten ottaa asioita siellä esille. Sitten ihan vihoviimeinen kommentti, joka on aika huolestuttava. Ja tästäkin pitää keskustella juuri tässä valiokunnassa. Se, mitä me olimme tuntevina, tuntevinamme näissä kokouksissa, oli, että COSAC-mekanismista halutaan sellaista, joka käsittelee kaikkia kansallisten parlamentin ja Euroopan välisiä suhteita. Siis tämä koskee myös parlamentin seurantaa Euroopan ja Eurojustin kohdalla. Aina halutaan tuommoista 72 suhteessa kuusi jäsentä. Ja mielestäni tämä mekanismi pitää joskus ylittää ja sanoa, että ei. Meitähän on kaksi osapuolta. Ja vielä viimeinen kommentti. Meillä, kaikkien näiden argumenttien kohdalla meillä on yksi erittäin suuri ongelma Euroopan parlamentissa, nimittäin yksinkertaisesti se, että kollegamme eivät käy kokouksissa. Jos me pyrimme painostamaan, että saisimme 40 prosenttia tai 33 prosenttia EU-sta, eu parlamentista sitten tulemme kokoukseen ja meidän on vaikea saada mukaan ei ole 30 paikalla, vaan on vain 13, niin tietenkin silloin sitten kyllä ollaan aikamoisessa epäsuhtaisessa asemassa. poliittisen ryhmien pitäisi pyrkiä varmistamaan, että kollegat osallistuvat näihin kokouksiin, eikö näin ole? jotta ei voida sitten sanoa meille niin kuin puhemieskokouksessa, mutta että kun te pyydätte 33 prosenttia, kun ei koskaan ole tänne aikaisemminkaan tullut ihmisiä. Joten mitä tulee näihin yhteisparlamentaarisiin kokouksiin, niin näin on ja, ja toispäivänäkin kävi aivan samoin. näyttää siltä, että kollegat eivät tule, koska aina on jotakin tärkeämpää muualla tekemistä. Ja näin sitten läsnäolo yhteisparlamentissa kokouksessa kärsii. Tässä taisi olla kaikki, mitä halusin nyt teille kertoa ja toistan vielä. Mikä se on tärkeä varovaisuus, maltillisuus, ei pidä kiirehtiä mutta tärkeää kuitenkin, että hiukan annan teille ajattelun aihetta ja miten tätä tietä voitaisiin jatkaa, koska nythän tie on tavallaan aivan ummessa, umpikujana. Eikä ole mitään sitoumustakaan sen suhteen, mitä pitäisi tehdä, jotta tietä sitä eteenpäin tavallaan avautuu. Olisi kyllä hyvä, jos voitaisiin takia keksiä. Kiitoksia teidän kärsivällisyydestänne ja rauhallisuudestani, kun tässä kuuntelitte minua. Kiitoksia. Honorevoli Martinez. Kiitokset, Martinez. Tunsitte varsin yksityiskohtaisesti monia asioita esimerkiksi viittasitte tässä tämän vanhanaikaisen pyöränkin säädetteiden kokoon. No, Seuraavana sitten puheenvuoronsa kollega Kurmain. Olkaa hyvä. Thank you very much, dear president. I just... Kiitos äh, puheenjohtaja. Sain juuri tietää, että Unkarin kansallisistunto on hyväksynyt äh, uuden perustuslain, jossa nykyinen hallituspuolue äänesti kyllä, äärioikeisto ei ja muut äänestivät äh, tyhjää, paitsi sille, joka sanoi ei. Hän on siis entinen parlamentin puhemies. Eli meillä on uusi perustuslaki ja herra Sayer esittelee sen huomenna. Ikävä, että emme voineet puhua siitä nyt. Mutta nyt takaisin tähän asiaan. Miguel, ähm, meidän varapuhemiehemme äh, on aina käyttää paljon aikaa ja tulee luoksemme kertomaan meille esimerkiksi suhteista kansallisten parlamenttien kanssa. Vaikuttaa siltä, että edellinen kokous oli hyvin tärkeä. Sinne käsiteltiin mielenkiintoisia tärkeitä asioita ja eteenpäin on päästy, vaikkakin aina on tilaa lisäyhteistyöllä. Puhuttiin parlamentaarisesta valvonnasta liittyen yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, ovat, tämä on asia, joka liittyy hyvin pitkälti meidän valiokuntaamme. Parlamentin rooli, kun valvotaan turvallisuuden oikeudenmukaisuuden aluetta, oikeuden aluetta, tämä on hyvin tärkeä. Me kaikki olemme hyvin kiinnostuneita tästä finanssikriisistä ja sen vaikutuksesta kansallisiin talouksiin, euron vakauteen ja yhteistyöhön eh, Euroopan taloushallinnossa. Tämä ohjausjakso on eh, asia, jota pidämme hyvänä. Meidän on eh, myös informoitava kansalaisia enemmän, mutta oikeastaan on kaksi asiaa, joita minä haluaisin tässä kommentoida. Ensinnäkin minä tuen avoimuutta ja sitä, että informoimme julkisuutta enemmän tästä eurooppalaista ohjausjaksosta. Euroopan kansalaiset ovat menettäneet uskon Euroopan unioniin ja monet ovat huonossa tilanteessa tämän kriisin vuoksi. Meidän täytyy osoittaa heille, että Euroopan unioni on yhä vielä kykeneväinen vahvistamaan taloudellista hallintoa ja vahvistamaan euroalueen vakautta. Samoin kuin myös tämä, että tarvitaan solidaarisuustoimenpiteitä, tutkimuksen ja kestävän kehityksen ja työllisyyden välillä, koska tällaiset kriisit eh, yleensä eh, rankaisevat heikoimpia. Tämä kriisi on toki koskenut meitä kaikkea, ja kun me ryhdymme tarvittaviin eh, uudistuksen emme saa unohtaa näitä haavoittuvia ryhmiä. Meidän täytyy huomioida sosiaalinen solidaarisuus Uskon, että me kykenemme tällaisilla foorumeilla vaihtamaan mielipiteitä ja vaihtamaan parhaita käytänteitä. Joten on hienoa, että saimme nämä tiedot ja on tärkeää seurata tarkkaan, mitä tapahtuu. Meidän täytyy käyttää enemmän aikaa kansalaistemme parissa niin, että he ymmärtävät sen, että kriisi on myös mahdollisuus säilyä hengissä. Kiitokset, Rova Gurmai. Ja sitten seuraavana herra Daff, olkaa hyvä. <laughs> Äh. niin, kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. Ensin haluaisin esittää kiitokseni herra Martinesille äh, erinomaisesta työstä. Tässä todellakaan kaikkien parlamenttien tuen pyritään ajamaan, mutta tässä ei ole pelkästään eh, kyse eh, eh, edustaja protokollista. On muistettava myöskin se, että jos emme onnistu löytämään sopua uudessa kehittyneessä prosessissa parlamentin välisen yhteistyön osalta – kun puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin tällöin näiden poliitikkojen laatu myöskin tulee kärsimään. On selvää, että jotkut kansalliset parlamentit eivät välttämättä mielellään tue Lissabonin sopimusta. Ja tässä ongelmana on se, että pilarirakennetta ei enää ole. Ja nämä aikaisemmat hallitusten väliset kysymykset ja EUn ulkopuoliset kysymykset, se miten ne nykyisellään tulisi hoitaa. Mutta katsoisin, että olisi suuri virhe, jos olisimme nyt liian itsetyytyväisiä emmekä valmiita ottamaan askelia eteenpäin. Meidän tulee pitää kiinni siitä, että Euroopan parlamentin roolin tulee olla merkittävä tässä yhteydessä, kun mietitään sitä, miten ajaa EUn yhteisiä etuja, kun ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä puhutaan. kansalliset parlamentit eivät saa jäädä yksin, sillä silloin voidaan sanoa, että ei ole riittävästi yhteistä vastuuta asioista kannettu. On selvää, että kunnioitamme eh, olemassa olevia mandaatteja ja kansallisten parlamenttien roolia ja merkitystä näissä kysymyksissä, mutta toisaalta on ymmärrettävä myöskin se, että olisi hyvä, jos kansalliset parlamentit ymmärtäväisivät sen, mikä on Euroopan parlamentin rooli näissä kysymyksissä nykyisellään. Katsoisin, että e, se, mitä sovittiin e, Martins Martinesin ja puhemies Puseekin e, välillä työryhmätasolla, on hyvä lähestymistapa. Eli että emme tässä vaiheessa tekisi mitään. Ulkoasioiden valiokunta toi oman kantansa esiin Albertinin eh, mietinnössä. Eh, asia taisi olla esillä. Eh, en muista mikä kappale oli kyseessä, mutta kuitenkin siinähän selvästi esiin tuodaan se, että on valiteltavaa, että tällaiseen on päädytty keskusteluissa kansallisten parlamenttien kanssa. Strasbourgissa täysistunnossa toukokuussa. Toivottavasti nämä kaksi mietintöä menevät läpi ja tällä tavalla Euroopan parlamentin kanta tulee kirjatuksi. Eli että me emme voi hyväksyä sitä, mitä on tapahtunut. Ja toivomme ja odotamme, että tilanne paranee ennen kuin katsomme, että voidaan ryhtyä käymään mitään sisältöpohjaisia neuvotteluja. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä siis. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Kiitokset, herra Daff. Tekin tässä kärsivällisyyden aspektia painotitte. Se onkin tärkeä asia. Ja sitten Kirjero seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiittäisin varapuhemies Mihela Marttinsia ei niinkään tiedosta, jotka häneltä tänään saimme, tai ei pelkästään siitä, vaan myös sen takia, että tämän tiedon kautta pystymme ymmärtämään tämän hankalan tilanteen, jossa suhteet kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä ovat ja kuinka herkkä tilanne on. Ja tämä vaatii sitä, että uudelleen rakennetaan yhteyksiä, jotka toimivat paremmin ja samoin tehdään tätä tarvittavaa työtä, jota hän vie eteenpäin. Tässäkin kokouksessa keskityttiin siihen, mikä rooli kansallisella parlamentilla ja toisaalta EU-parlamentilla on ulko ja tulospolitiikassa. Minä haluaisin nyt käyttää tilaisuutta hyväksi, koska en ole mikään asiantuntija näissä kysymyksissä, niin korostaisin jotakin, mikä tuli jo esille, nimittäin tämä, nämä vaikeat suhteet, jotka vallitsevat europarlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Todennäköisesti tämä johtuu jostakin, joka periaatteessa pitäisi olla jotakin myönteistä Nimittäin se, että Euroopan parlamentti tavallaan on itsenäistynyt, mutta 2009, 2009 eteenpäin me emme ole Meidät nähdään tavallaan kauempana, koska tämä aiheuttaa yhteenottoja eikä tehdäkään yhteistyötä meille tärkeissä yhteisissä kysymyksissä. Nyt EU-ssa nousee tällainen populismisuuntaus. Pitkälti nämä ryhmittymät ovat EU-vastaisia. Suomessa pidettiin esimerkiksi juuri vaalit eilen. Ja aikanaan tämä on näkynyt Hollannin, Hollannissa pidetyissä vaaleissa ja muissa Euroopan maissa on myös pidetty samantyyppisiä vaaleja. Ja olemme kuulleet sitten poliittisilta vastuuhenkilöiltä Italiasta lausuntoja – jossa on puhuttu muun muassa siitä, että luovuttaisiin kokonaan EUsta ja näin ratkaistaisiin ongelmia. Siis nyt on tavallaan syntymässä sellaista Eurooppa-vastaista ilmapiiriä, joka on pohjana poliittisille liikkeille, jotka saavat hyviä tuloksia vaaleissa. todellisuutta on sekin, että jotkut maat kärsivät taloudellisista ja sosiaalista leikkauksista ja jatkuvasti sitten kuitenkin tässä syytetään eurooppalaista politiikkaa näistä eri leikkauksista. Ja toista ääripäästä löytyy sitten maita, jotka tuntevat joutuneensa uhreiksi, että on eletty levästi jossakin muualla Euroopassa, jossa on eletty toisten hyvinvoinnin kustannuksella, siis niiden maat, jotka ovat pidemmällä hyvinvointikysymyksissä. Mielestäni tämä on sellainen ilmapiiri, jossa tapahtuu yhteen törmäys Euroopan parlamentin edustajien ja kansallisten parlamentarkkojen välillä. Ja tämä on tavallaan väistämätöntä. Ja hyvät suhteet ovat kuitenkin aivan välttämättömiä, jos yritetään parantaa tätä, estää tällainen kuilu Euroopan parlamentin ja muiden toimielimien ja kansallisten tahojen välillä. Vielä nopeasti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Kun esimerkiksi ajatellaan, miten olemme reagoineet Libyan kriisiin, tämä osoittaa hyvin, minkälaista hämmennystä olemme synnyttämässä EU-maissa, EU-maissa ja niissä, jotka eivät kuulu NATOon tai sitten sellaisissa maissa, jotka äänestävät YK turvallisuusneuvostossa tai niissä maissa, jotka kuuluvat joukkoihin, jotka toimivat nyt Libyassa, mutta vain ovat suojelutehtävissä, jotkut taas ovat aktiivisina toimijoina. Siis tilanne on varsin kompleksinen ja tämä voi aiheuttua va- vaaran konsensuspolitiikalle EU:ssa. Ja niin kuin varapuhemies otti esille, niin väline, jonka, joka tarvitaan, ei ole, voi olla pelkästään kosak, vaan tarvitaan tähän erityisesti sopiva väline, ja tällä pitää olla suuri rooli myös. Näin ollen ehkä tässä pitää oppia tanssimaankin, mutta pitäisi oppia johdonmukaisesti ja nopeasti tanssimaan. Käytiin sanaa nyt johdonmukainen, koska jos käytetään vain kärsivällisyyttä ja varovaisuutta, se ehkä riitä jossain kohtaa tarvitaan myös tätä äh, johdonmukaisuutta ja malteusta, jotta saadaan muitakin ryhmiä tähän mukaan, ettei vain EPP ole tässä yksin. Kiitokset, Erke röyro Niin, kyllähän sinnikkyys liittyy <laughs> läheisesti kärsivällisyyteen. Ja sitten tieri seuraavana, olkaa hyvä. Anch'io ringrazio Omalta osaltani haluaisin myöskin kiittää varapuhemies Martins Martinesia erinomaisesta työstä ja siitä yhteistyöstä, jota on tehty tämän työryhmän kanssa, e, joka pyrkii määrittämään parlamentin roolia tässä asiassa. Toivottavasti tällä tavalla yhteistyötä voidaan jatkaa seuraavankin kosakin yhteydessä. Tässä on tiettyjä seikkoja, jotka ovat ihan selkeitä, mutta sitten sellaisiakin seikkoja, jotka nousivat esiin puheenvuoroissa, joista sopimus on mahdollista saada aikaan. Niitä on ja ne ovat tärkeitä myöskin. Eli siinä vaiheessa, kun kun konferenssi ei äänestä siis mietinnöstä tai lausunnosta, vaan saa aikaan vain päätelmiä eh, konsensuksen pohjalta, niin tämä johtopäätelmä implisiittisesti tarkoittaisi sitä, että varsinaista tyhjötä ei ole, eh, tarvittaisiin uusi elin, vaan että kyseessä on keskustelu, koordinaatio, käsittely eh, kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä – ja näistä jokainen taho äh, myöskin harjoittaa äh, parlamentaarista valvontaa, siis kansallisesti ja myöskin eurooppalaisittain. Eli ei kyse ole uudesta elimestä, joka tyhjön täyttäisi, vaan puhutaan yhteistyön muodosta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja näistä jokainen äh, hoitaa omat kysymyksensä institutionaalisesti tarkastellen, joko kansallisella tasolla tai sitten eurooppalaisittain. kuitenkaan kansallisparlamentit eivät ole tätä logiikkaa ehkä ymmärtäneet, vaikka se on huomioitu, pyritty huomioimaan loppuasiakirjassa. Eli jos tyhjötä ei tarvitse uuden elimen myötä täyttää, vaan että kyseessä on vain miettiä se, miten nämä yhteydenpidot järjestetään, ja sen tulee tapahtua käsiteltävien kysymysten kautta Nämä ovat varsin laajoja, kun puhutaan kansallista parlamentista, mutta myöskin kun puhutaan Euroopan parlamentista, esimerkiksi korkean edustajan valinta, talousarvio ja mm, monet siviilioperaatiot ja niin edelleen. Ja myöskin sotilasoperaatiot näissä myöskin parlamentilla rahoitukseen liittyvä pieni pieni osuus. Eli toimivaltuuksien kenttä on varsin laaja kummallakin taholla, mutta myöskin kun tarkastellaan näitä roolikysymyksiä ja Lissabonin eh, sopimusta, niin Euroopan parlamentti edustaa siis sen mukaan suoraan eh, kansalaisia Euroopassa. Eli sitä eivät tee pelkästään eh, kansalliset parlamentit, mm, vaan voidaan katsoa, että on kaksi erilaista tapaa ja keinoa edustaa Euroopan kansalaisia. Eli oltaisiin ikään kuin 50-50 tilanteessa, mutta kun ymmärsimme sen, että kompromissi tässä tarvittaisiin, olimme valmiit menemään alaspäin, huomattavastikin alaspäin, mutta joku raja kuitenkin pitää olla. Eli prosenttiosuuksista on puhuttava pikemminkin kuin varsinaista luvuista. Ja kolmannes voisi olla oma ehdotuksemme ja maksimissaan 20 prosenttia, kun oikein kompromissihalukkaita halutaan olla, mutta tämän kynnyksen alapuolelle tuntuu hankalalta mennä. Mutta jos estetään 20, niin silloin se vastaa sitä, mikä se on ollut myöskin konventin liittyen. Eli tämä viittaus myöskin on ihan syytä huomioida. Ja sitten vielä pari seikkaa sen vahvistamiseksi, mitä jo Martins, Martins esitti. Eli siis kärsivällisyys, sitä tarvitaan, mutta toisaalta tulee olla päättäväinen, johdonmukainen, jotta hyvin tulkitaan ensimmäinen pöytäkirja, katsotaan sen pohjalta, huomenna artikla 9 ja sitä kautta artikla 10, eli mikä tahansa pysyvä toimipaikka tälle yhteistyölle tulee määritellä yhteisellä sopimuksella. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos konferenssi yksipuolisesti kutsutaan koolle kansallisten parlamentin taholta, niin tällöin loukattaisiin sopimusta. Ja tästä asiasta meidän on pidettävä kiinni ja pyrkiä tässä kuitenkin asioita eteenpäin viemään, mutta tekemään selväksi se, että artikla 9 tekee selväksi sen, että yhteistyössä tulee kuitenkin lähteä liikkeelle yhteistä päätöksestä, eli mistä yksipuolista esityksestä ei voi olla kyse. Ja Martin Martinisen puheenvuoro varsin heijastelee eri ryhmien näkemyksiä, eli lähtisin liikkeelle siitä, että kannattaa seurata hänen näkemyksiään. Yes, kiitokset ja seuraavana sitten Shiplin, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, chair and... Kiitos uh, puheenjohtaja, suurkiitos. Kiitos uh, edustaja Martinet Martinetille. Minusta tuntuu nyt, että yksi niistä asioista, joka jätettiin tämän asian ulkopuolelle toistaiseksi, uh, on se, että että jää seinäruusuksi tässä tanssissa. Joten minua, te, teidän puheenne oli hyvin valaiseva ja se mikä minua kiinnosti oli tämä tilanne, tämä umpikuja tilanne ja te puhuitte jännitteistä ja minulla on tästä koko joukko kysymyksiä. Onko tämä vihamielisyys jotain uutta? Tämä vihamielisyyden taso, onko se uutta? Vai onko tätä ollut jo pitemmän aikaa, joka nyt kulminoituu uudelleen? Onko tämä ehkäpä Lissabonin sopimuksen seuraamusta, Lissabonin sopimuksen, kun kansallisparlamentit ovat yhtäkkiä ymmärtäneet, että toimivaltuuksia on hieman siirreltyä, he eivät yhtäkkiä pidäkään siitä. Onko tämä äh, rajattu tähän ongelmaan, josta puhuimme, eli siis yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, vai onko tämä syvempää ja laajempaa? Koska jos me puhumme ainoastaan yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin silloin tällä on sekä eurooppalainen että jäsenvaltiotason ulottuvuus. Ilman eurooppalaista ulottuvuutta – tämähän on se, mitä Euroopan parlamentti edustaa, on se, että tämä ei voi toimia kunnolla sen vuoksi, että puolet varsinaista mekanismista ja ehdotuksista puuttuu. Jos voimme argumentoida, että molemmat puolet tarvitsevat toisiaan, silloin meillä mahdollisesti olisi tällainen yhteinen perusta, jolle voitaisiin sitten rakentaa jonkinnäköinen ratkaisu. Onorevole Schefflin, il fatto è naturalmente che qui non parliamo in generale di economia o di problemi. Niin tässä ei puhuta pienistä asioista, vaan puolustus- ja ulkopoliittisista kysymyksistä, eli ihan ydinkysymyksistä. Ja äh, tästä ehkä ymmärtää, minkä takia tämän ongelman asia. Eli varsin sinnikkyydellä pelkästään ja kärsivällisesti ylipäätään näissä yhteisissä puolustuskysymyksissä on edetty. Mutta tietysti on ymmärrettävä, mikä tässä ongelmana on. Ja sitten puheenvuoron saa kollega Schulz, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani myöskin kiittää herra Martins Martinesia varsin hyvästä ja avoimesta ongelman esittelystä. Katsoisin kuitenkin, että meidän kannattaa näitä syitä selvitellä vielä vähän paremmin. Sillä tässä puhutaan tietysti sisällöistä, mutta myöskin yhteistyön muodosta. Ja jos, jos nyt tanssista puhutaan, niin tässä ehkä kaksi partneria tanssii kyllä, mutta yksi vetää toiseen ja toinen toiseen suuntaan. Ja tietysti tällöin rytmin löytäminen saattaa olla hankala. Ehkä meidän kannattaisi miettiä tätä rytmiasiaa tässä hieman ja myöskin tätä mm, säveltä, minkä tahtiin tanssitaan, eli miten yhteistyö sitten on mahdollista kansallisten parlamenttien ja EU-parlamentin välillä. Kerran puheenvuorossa tätä myöskin sivuuttiin. Eli yhteen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yksi asia, mutta myös muilla aloilla saattaa olla vastaavia tendenssejä ja se on asia, joka minua huolestuttaa. Voitaisiin ehkä tarkastella sitä, olisiko mahdollista, että me joskus hieman eri tavoin pyrkisimme huomioimaan asiat, jotka ovat tärkeitä kansallisesti. Esimerkiksi tämä Plus-sopimus, jossa ihan eh, ilman hätää kuitenkin melko nopeasti eh, hyväksyttiin asia eh, olematta yhteydessä kansallisiin parlamentteihin ja kansalaisiin, jotta olisi tehty selväksi se, onko suunta, joka on valittu sellainen, että siinä huomioidaan kansalaisten ongelmat. Eli tämä on mielestäni tärkeä kysymys. Eli meidän puolustavamme metodi, yhteisömetodi, siis onko se vielä hyväksyttävissä oleva maissa, eikä tämä ole asia, joka koskee pelkästään kansallisia parlamentteja, vaan myöskin hallituksia. Ja sitä keskustelua, jota julkisuudessa käydään. Eli mm, ei saa ehkä olla liian kärsivällinen, mutta meidän tulee olla kärsimättömiämme, kärsimättömiä suhteessa itseemme, kun tarkastellaan sitä, miten saadaan omat eurooppalaiset vastaukset välitettyä myöskin kansalaisille ja jäsenmaille. Eli tätä kannattaa tarkastella. Ja sitten kun ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä tarkastellaan, niin totta kai tässä sitten EU-tason ja kansallisen tason mm, asia on varsin monimutkainen, koska puhutaan kuitenkin varsin monimuotoisesta aiheesta. ja kuitenkin puolimatkaan on päästy tämän asian kehittelyssä. Jos rehellisiä ollaan, niin tuskinpa mikään hallitus haluaa luopua toimivaltuuksistaan Euroopan suuntaan. Ja kun parlamentaarista valvontaa halutaan esittää, niin se on hankalaa se nimenomaan näissä ulko- ja kysymyksissä. Ja jos ei haluta populaisten suuntaan mennä, niin meidän tulee kyllä tarkastella sisältöpuolta sen suhteen, missä päätöksessä voimme olla mukana tai missä keskusteluissa, mutta meidän on tehtävä selväksi myöskin se, että tässä tarkastellaan myös muotokysymystä, eli tarvitaan sisällön ja muodon tarkastelua, jos halutaan oikeaan ja hyvään suuntaan kehittää yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja vielä yksi seikka lopuksi. Jos halutaan kolmas rakenne kehittää, jonkun tyyppinen parlamentaarinen yleiskokous, joka ehkä käsittelisi pelkästään ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, katsoisin tämän tien varsin vaaralliseksi, koska Tällöin kysymysten asettelu hämärtyisi, mitä on päättävä kansanparlamenteissa, mitä Euroopan parlamentissa, mitkä ovat näiden suhteet, ja nimenomaan näihin kysymyksiin olisi syytä saada selkeät mm, säännöt. Kiitos. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos ymmärsin nyt oikein, näyttää siltä, että Brysselin kokous ei oikein päässyt asiakysymyksiin käseksi ja siellä lähinnä puhuttiin vain menettelytavoista ja yhdestä aivan erityisesti. Ja näyttää silti, siltäkin, jos ymmärsin nyt oikein, että yksi kohta, josta oltiin samaa mieltä ilmeisesti, oli, että Euroopan parlamentin edustusta pitäisi leikata 14 prosenttiin, mikäli ymmärrän matemaattisesti, siis alle, siitä alle 4 prosenttiin. Selkeä viesti siis haluamme sen kuulla tai emme, nimittäin kansanvaltioiden parlamenttien edustajat uskoivat, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei ollut legitiimi kysymys e- EU-parlamentin käsiteltäväksi tai edes koko EUlle kuuluisi skiistatta. Tämä asia ei liity pelkästään Lisbonin sopimuksen, vaan jopa Maastrichtin sopimuksen, Mutta se, miten on toimittu tai miten hallitukset ovat toimineet. Nämä faktat, näitä ei voida mitenkään ohittaa. Oli kiinnostavaa kuulla eri puhujat, jotka käyttivät sanaa populismi kielteisellä tavalla. Itse asiassa he näyttävät käyttävän tätä kielteisenä terminä, kun puhuvat demokratiasta. Jos ovat eri mieltä, yksi esimerkki vain, on aivan selvää, että ensimmäisen Irlannin kansanäänestyksen tulokset olivat tietysti tulosta populismista ja toinen kerta tulos osoittikin demokratian toteutumista. Kiitos. Eh, ja nyt sitten eh, herra Martínez Martínez, voitte vastata, olkaa hyvä. Kiitos kollegas. La verdad es que... Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia kollegat. Niin, joihinkin konkreettisiin kysymyksiin tässä vastaisin, jotka olivat yleisempiä. Ensinnäkin herra Bronsille, joka tässä juuri sanoi, esitti puheenvuorossa, olette oikeassa, kun sanotte, että mitä tulee puolustustuloskysymyksiin, niin monet kokouksessa sanoivat, että ne eivät kuulu toimivaltuuteen, joka kuuluu Euroopan parlamentin saatikka EUlle. Näin on. Ongelmana on se, että jotka näin väittivät, pystyvät kuitenkin hyvin sanomaan, että ei ole mitään, minkä kuuluisi kuulua EUlle, saatikaa Euroopan parlamentille, koska he e- kieltävät sen, että Euroopan parlamentilla on olemassaolon oikeus tai EUlla, ja aivan erityisesti tietysti he ilmoittavat, että mitä tulee turvallisuus- ja puolustuskysymyksiin, Euroopan parlamentin ei pidä ottaa mitään kantaa eikä EUnkaan. Ja näin sitten siirrytään muihin kysymyksiin, ulkopolitiikkaan tietysti ensinnä, koska en pidä tätä mitenkään legitiiminä kantana. Todennäköisesti tämä on valitettava kanta, joka vain tässä ikävä kyllä yleistyy. Ja sillä se saa hiukan enemmän relevanttiutta eri maissa. Sitten toinen asia, jota pahoittelen kovasti, ja jotkut taas eivät tätä pahoittele ollenkaan. Jotkut teistä ovat sanoneet, että ongelma, joka liittyy tähän yhteenottoon kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä – niin kyllähän se heijastelee tällaista uudelleen kansallistamisaaltoa, joka on pyyhkäisemässä Euroopan yli. Ollaan hylkäämässä yhteisön metodi. Ja ne, jotka vielä pitävät itseään eurooppamielisinä, mutta silti ovat sitä mieltä, että se, mitä tarvittaisiin Euroopassa, on tällainen hallitusten välinen koordinaatio, mutta mentäisiin käsin pidemmälle. Ja tietysti tässä rakenteessa Euroopan parlamentilla ei ole mitään roolia. Sittenhän pitäisi mennä 50 vuotta taaksepäin, että saataisiin sellainen parlamentti, joka ei itse asiassa vaan koordinoi kansallisten parlamenttien työtä. Tällainen näkemys on minustakin legitiimi, mutta en ole samaa mieltä sitä ollenkaan, mistä se on tällainen historiallinen kanta se saata tiettyä tukea. Kuitenkin hyväksymme sen tai emme. Tai puhutaanko populismista vai ei. Mutta kuitenkin. Ja toisaalta esimerkiksi brittiedustajiin niin ala- kuin ylähuoneestakin, niin molemmat puhemiehet tietyssä vaiheessa, kun puhuimme parlamenttiväistä kokouksesta ja kaksi kertaa he erehtyivät ja puhuivat hallitusten välisestä kokouksesta. Minä sanoin, että Freud on nyt tässä tavallaan ymmärtänyt teitä, eihän tässä tästä ole kysymys. Tästähän pyritään tällaisen hallitusten välisyyteen. Enkä väitä, että sitäkin voisi puolustaa, mutta se tarkoittaa kuitenkin, että mennään taaksepäin tässä eurooppalaisessa hankkeessa. Jossakin mielessä olen huolistani siitä, että jotkut mystifioivat ää, Länsi-Euroopan unionin yleis, mm, koko, yleiskokosta. Minä olen ollut kymmenen vuotta täällä varapuhemiehenä. Ja minä kyllä tiedän, mikä rooli, parlamentin valvonnan rooli kuului. Eihän koskaan kurinalaisten ole parlamentaarisesti valvottu Länsi-Euroopan unionin yleiskokosta. Jos joku näin sanoo, niin kyllä erehtyy eikä tiedä mistä puhuu. En nyt väitä, eikö tämä olisi ollut mielenkiintoinen elin. Olen täälläkin jo kymmenen vuotta ja täällä on Ei se harjoita mitään parlamentin seurantaa. Ja sanon kyllä tämän brittiystäville ja muille. Ei sieltä laadittu yhtään ö, päätöslauselmaa, josta oltaisiin keskusteltu kansallisten parlamenttien kanssa missään kansallisessa parlamentissa Länsi-Euroopan unionin yleiskokouksen aikana. Siis mitään tällaisia päätöksiä ei koskaan laadittu. No, nyt minusta kyllä tuntuu, että tässä on kaksi mahdollista skenaariota. Ja sanotaan tämä rahoitus. Toinen on tällainen, yksi mahdollisuus on rakentaa tämä tällainen ajoneuvo, josta aikaisemmin puhun, kaksipyöräinen väline. Siinä suunnitelmassa olisi tällainen kaksiosainen elin, molemmat osat noudattavat, kunnioittavat toiseen, tekevät työtä toisiaan täydentäen ja auttavat toisiaan. Sitten pitää ottaa huomioon kummankin tahon oma rooli. E- Euroopan parlamentti parlamentaarisesti seuraa Euroopan neuvoston toimintaa ja kansalliset parlamentit seuraavat ja parlamentaarisesti valvovat omia hallituksiaan – Eurooppa-neuvoston sisällä, jos noin halutaan. Tällaisia rakennelmia pitäisi pyrkiä tietenkin. Eräs on aivan oikeassa, kun hän sanoo, että täytyy tietysti oppia. Ja tanssimahan kyllä oppii ja oppii kunnioittamaan tätä tanssikumppania. Ei häntä revitä kurkusta esimerkiksi, vaan tanssitaan kunnioittavasti minä ainakin taas itse tällä tavalla ja olen yrittänyt aina olla huomaavainen rouvaa kohtaan, kenen tanssi, kenen tanssi. Tässä esitimme kysymys ja siinä on tavallaan jokainen vastattu. Yleisesti ottaen on tällaista jännitettä tai tiettyä skeptisyyttä suhteessa Euroopan parlamenttiin, kansallisissa parlamenteissa. Tämä nyt ilmeisesti vain kasvaa. Ja tämä näkyy yhä enemmän näissä kysymyksissä, joista nyt puhumme, nimittäin turvallisuus- ja puolustus- ja ulkopuolisissa kysymyksissä tämä näkyy koska tämä on aivan totta, että nämä alueet aivan erityisesti kuuluvat kansalliseen toimivaltuuteen. Joten luonnollisesti näin on. Ja on ihan selvää, että tällainen ilmiö vain tulee kasvamaan. Sitä on nyt ilmassa ja se tavallaan ruokki itseään tällaisen uudelleen kansallistamisen ja hallitusten välisyyden kautta ja kun halutaan evä- kieltää koko yhteisömetodi, niin kuin muutkin ovat täällä sanoneet. Niin, mielestäni tässä on kaksi skenaariota. Ensinnäkin se, että molemmat tahot kokoontuvat ja tekevät harmonisesti yhteistyötä kunnioittain toiseen. Toinen skenaario, me siinä edelleenkin teemme tätä niin kuin nytkin ulkoasainvaliokunnassa ja puolustus- ja turvallisuusalivaliokunnassa ja ihmisoikeusalivaliokunnassa. Ja samoin kanssa parlamentissa tehdään työtä ja siellä sitten toimitaan koordinaattorina – ilman, että mitenkään me puutumme tähän, se toimii. Ja ja sitten päättää, kokoonnutaan 10 vai kaksi kertaa vuodessa, vai tiedänkö työtä 12 kielellä vai 20 kielellä, ja on kuuluuko jokaisen valtuuskunnan 15 vai kaksi jäsentä ilman, että me tähän mitenkään puutumme, jos Euroopan parlamentti kutsutaan tarkkaaksi, niin sitten tarkkaina ollaan. Mielestäni nämä ovat kaksi mahdollista skenaariota. Ei ole muita. Niin. Nyt on niin, että jos näin on, haluaisin tehdä aivan selväksi tässä valiokunnassa ja teille, että tähän mennessä Kosakissa jo varsin pitkään on tehty työtä niin, että se ei mielestäni enää ole mahdollista. Minä en aika halua enää tehdä. Nimittäin Kosakissa me olemme olennainen osa Kosakia, olemme jäseniä, mutta olemme vain yksi 28. Joten ongelma, joka meillä on ollut, on, että olemme eri kokouksissa, jossa muut 27 jäsentä laativat joitakin asiakirjoja tai julkilausumia, jotka ovat selkeästi vihamielisiä Euroopan parlamentin suuntaan. Ja näin sitten hyvällä uskolla, huomattavin ponnisteluin, viittaan virkamiehimme ja niin kuin me täälläkin hyväksymme, niin olemme päättyneet tähän. Ja jos kokouksen alussa arvostelu oli todella hurjaa EUn parlamenttiin ja me sitten onnistuimme siinä, että 5 prosenttia tästä kritiikistä pystyttiin poistamaan ja jäljellä vain 5 prosenttia jäljellä, niin Silloin olemme täyttäneet tämän tehtävän meidän nyt minä en halua sitä, että Euroopan parlamentti allekirjoittaa paperin, jossa on mukana 5 prosenttia kritiikkiä Euroopan parlamentin suhteen, koska ei minua huolestuta se, että, tai en välitä siitä, että jossakin kansan parlamentin kokouksella annetaan asiakirja, joka on erittäin kriittinen Euroopan parlamentin suuntaan. Kyllähän me siihen voimme vastata, mutta minua kyllä huolestuttaa se, että Euroopan parlamentti itse allekirjoittaa tällaisen kriittisyyden, vaikka se olisi vain vähänkin koskien juuri Euroopan parlamenttia, mitä se tekee, enkä minä tällaista tule nielemään. Nyt ollaan sellaisessa pisteessä, tässä pisteessä ja me ja puheenjohtaja Kasi, niin toimivana. Me emme enää jatkuvasti voi tällaista niellä. Olemme saaneet aikaan paljon, koska olemme rajoittaneet viiteen prosenttiin tällaisen loukkaavan ehdotuksen ja nyt se ei ole enää loukkaava, se vaan antaa ymmärtää, että Euroopan parlamentti esimerkiksi pyrkii lopettamaan ja kaivamaan maata hallitusten alta. Me emme halua, että mitään tällaista asiakirjaa allekirjoitetaan meidän tuellamme kosakissa, joka tarkoittaa tällaista. Tässä on jotenkin tulkittu väärin meidän hyvää tahtoamme meidän rehellisyyttä ja miten tulkitsemme perussopimuksia ja muuta. Tässä Täsmällisesti kuten aina sanoi, että on selvää, että näinä aikoina kansassa parlamenteissa on aivan erikoiset ajat kyseessä. Ei ole tavallaan hyväksytty Lissabonin sopimusta tavallaan halutaan ohittaa koko sopimus, eivät ehkä ole ymmärtäneet sitä ollenkaan, tai eivät vaan ole samaa mieltä Lissabonin mutta eivät ole sitä hyväksyneet. Ja me taas pyytämme, pyydämme vain sitä enempää eikä vähempää, että sovelletaan avoimella tavalla. Ei nyt tiukasti, vaan avoimesti näitä, tätä sopimusta. Mutta he eivät näin olet tehneet johtuen tästä uudesta kansallismielisyyden ja hallitusten välisyyden synnystä johtuen. Ja se ei taas sovi Lissabonin sopimuksen kanssa yhteen. Tässä mitä halusin nyt sanoa ja jälleen kerran kiitoksia. Ja kun tulen tähän valiokuntaan, olen hiukan kateellinen, koska emme voi olla kasvapaikkaa samaan aikaan, niin kuin Askas sanovat, sanovat sekä Öö, töissä myllyllä että leipomossa. Mm. Mutta täällä kuitenkin kommentoidaan todella paljon eri kysymyksiä varsin mielenkiintoisella tavalla. Ja siitä olen hiukan kateellinen. Kiitoksia vielä huomiostanne ja tietenkin sitten jatkossakin kuuntelemme teitä huolella. Pyydän teitä todellakin antamaan ajatuksia ja ehdotuksia, koska sitä puuttuu. Ei ole kyse vain retorista tuesta, vaan ihan käytännön tuesta. Karlo, anteeksi vielä, täällä sanottiin niinkin, että yksi tällainen mekanismi, jolla voitaisiin etsiä ratkaisuja, on että sellaista, että tehtäisiin enemmän työtä poliittisissa ryhmissä. Jokainen parlamentin poliittinen ryhmä tekee työtä oman poliittisen ryhmänsä edustajien kanssa kansallisella tasolla. varmaankin paperilla ainakin hyvä ehdotus, mutta tätähän on jo pitkään puolustettu ja pelkään, että siinäkin rajat ovat tulleet vastaan. Ehkä nämä jännistetä syntyy. Tähän on liittynyt myös väärinkäsityksiä ja jotkut ovat väärin virheellisesti käyttäytyneet. Me yritämme nyt toimia kärsivällisesti ja varovaisesti ilman minkäänlaista ylimielisyyttä. Mutta on sellaisia kansallisia parlamentteja, jotka ovat tuonne, että kun puhutaan siitä, missä tavattaisiin, niin missä tahansa, mutta ei Brysselissä. Ja jos sitten Brysselissä on pakko tavata, niin ei ainakaan täällä Euroopan parlamentissa, niin neuvostossa sitten. Niin tämähän ihan uskomatonta tuntuu ihan jo vitsiltä. muut ovat fiksumpia ja sanotaan, että ne kokoukset, jotka pidetään Euroopan parlamentissa, niin parlamentti sitten maksaa tulkkauksen, kahvit ja muut. No ei nyt enää sikareita, koska täällä ei saa polttaa, mutta ovat kyllä valmiit siihen, että tänne täällä kokoonnutaan, kunhan vain me maksamme viulut. Mutta eihän tällainenkaan käy. Ei, ei ole kohtuullista, emmekä voi tällaista käyttäytymistä hyväksyä. Kiitos puheenjohtaja. Eh, Kiitokset, herra Martinez. Martinez, onko täällä? Se on aiku käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä, mutta lyhyesti. Meillä on paljon asiaa vielä käsiteltävänä. Olkaa hyvä. Αντιπρόεδρος κύριος Μαρτίνες, ο οποίος έχει θητεύσει βέβαια στο Εθνικό Κοινό. Herra varapuhemies Martinez. Martinez, te puhuitte kansallisista parlamenteista ja se mitä hän sanoi, on totisesti totta. Minä olen istunut Kreikan parlamentissa, Euroopan parlamentissa ja Euroopan neuvostossa. Minusta äh, koko tämä Koreper on oikeastaan vain tällainen elin, jossa järjestetään matkaa ja kansallisten parlamenttien jäsenillä tämä voitaisiin lakkauttaa koko elin. Lissabonin sopimuksessa viisataan kansallisiin parlamentteihin ja että heillä on myös toimivaltuuksia Euroopan politiikassa. Mutta Euroopan parlamentin ei pitäisi sekaantua näihin asioihin. Kansallisten parlamenttien täytyy saada koordinoida asiansa niin kuin ne haluavat. Ja mikäli välttämätöntä ulkoasioiden valiokunta voi ottaa yhteyttä kansallisiin parlamentteihin, koska muuten tästä syntyy loputtomia keskusteluita ilman minkäännäköisiä lopputuloksia, koska herra puheenjohtaja nimenomaan suurissa maissa kansallisten parlamenttien jäsenet eivät halua kuulla Euroopan parlamentista mitään. Pienissä maissa ilmapiiri on hieman parempi molemmin puolin, mutta keskusteluista britti kansanedustajien ja Euroopan parlamentin kesken, kun kuuntelin tätä keskustelua, niin se kuulosti ihan sodankäynniltä. Ajattelen tässä satavuotista, satavuotista sotaa. Joten ei ole mitään syytä, että Euroopan parlamentti sekaantuu näihin asioihin. Euroopan parlamentilla on tarvittavat elimensä huolehtia omista toimistaan ja velvollisuuksista ja kansalliset parlamentit tehkööt mitä lystäävät. Ja jos sitten tarvitaan yhteistyötä, sitä voidaan sitten pyytää nimenomaan esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä, jossa kansallisilla parlamenteilla on valvonta. Meillä on puolustusministerit myös, puolustusministeriöt samoin. Ei meillä ole sellaista meillä on omat poliittiset vahvuutemme ja jokaisen tulisi hoitaa oma tonttinsa. Eikä meidän tulisi nyt lähteä sekaantumaan tähän, koska, eikä perustamaan uusia elimiä, koska se lisää vain ne uusia kustannuksia ja lisää matkoja. Credo comunque che la nostra riflessione... No niin, tähän ei varmasti asian käsittely pääty. Martines tässä viittasi symbolisiin lukumäärin, koska ensimmäinen pöytäkirja, sehän eh, esittääkin tällaista koordinaatiota, joka kosakin tyyppisesti olisi hoidettu parlamenttien ja EPen välillä. Mutta tässä tulee siis käyttää yhteistä lähestymistapaa ja tässä tarvitaan myöskin jotain lukumääriä osallistujista. Eli kyllä eh, olisin valmis tukemaan Martinisen eh, esitystä. Kiitos vielä kertaalleen teille, hyvä varaa puhemies. Ja nyt meidän on jo kiire siirtyä eteenpäin esityslistallamme. Luna. Eli seuraavaan esityslistakohtaan. Aiheena ovat muutokset, joita tehdään säädökseen vuodelta 1976 edustajien valitsemisesta Euroopan parlamentin yleisillä välittömillä vaalla. Tässä on kyse. Ja DAF on sitten tästä kompromissin ja tästä on käytykin varsin eh, hyvähteikasta, vilkasta keskustelua. Ja nyt sitten tästä äänestysluettelu on saatu ja joitain muutoksia, tarkistuksia, myös suullisia sellaisia on tehty ehdotettuihin, jo ehdotettuihin ja annankin nyt puheenvuoron herra Daffille. Olkaa hyvä. Uh, uh, chairman, um... I'd like to say... Niin puheenjohtaja toteaisin ensinnäkin, että monet ryhmät ovat olleet minun yhteydessä ja kysyneet, katsommeko tarpeelliseksi sen, että täysistunnossa eh, toukokuussa asiasta äänestettäisiin. Ja tulin itse siihen johtopäätökseen, että voisi olla järkevämpää lykätä äänestystä kesäkuulle. Täysistuntoäänestystä siis. Valiokunnassa tietysti olisi huomenna mielestäni asiasta äänestettävä, mutta jos muistetaan se seikka, että siitä seuraa pääsiäisloma ja sitten sen jälkeen vihreä viikko. Ja toisaalta, kun ymmärretään, kuinka monimutkaisesta ja laajasta paketista tässä kuitenkin on kyse, ja se tulee vielä ryhmille esittää, niin voisi olla järkevämpää menetellä siten, että lykättäisiin täysistuntokäsittelyä kesäkuulle. Ja uskoisin, että varjoesittelijät ja muidenkin ryhmien koordinaattorit voivat tämän hyväksyä. Ja sitten, jos sallitte, niin ähm, vielä kävisin läpi kompromissia, joka oli seitsemäs päivä ähm, Strasbourgissa esillä. Jätän tästä pois Viktoksen väestön. Eli kompromissi L, eh, siinä jätetään pois viittaus eh, tähän eh, puolemamen referenssiluetteloon ja niinpä kysymys suljettujen ja puoliavointen listojen osalta jää vielä tarkas valmisteltavaksi ja neuvoteltavaksi neuvoston kanssa. Ja sitten kolmas seikka. Quartierin pyyntö artiklan 6 liittyen tässä säädöksessä. Mielellään pitäisin kiinni ensimmäistä kappaleesta, koska siinä viitataan siihen, kuinka valmiit eh, jäsenet äänestävät henkilökohtaiselta eh, pohjalta. Tämä korvaisi ensimmäisen kappaleen, mutta korvaisimme sen ovalla tarkistuksella seitsemän. Ja sitten vielä neljänneksi kysymys vähemmistöstä. Äänestys näistä adjektiiveista, etniset, kielelliset vähemmistöt ja sitten kolmas jako vielä liittyen loppulausekkeeseen, jossa parlamentin legitiimiydestä puhutaan. Ja kompromissi vielä tämä alalauseke, jossa tarkastellaan nykyistä parlamentin kokoonpanoa. Se ei eh, vastaisi riittävän hyvin tätä alenevan suhteellisuuden periaatetta. Olen omat näkemykseni esiin tuonut tähän liittyen. Eli että tämä eh, seikka tulisi vahvistaa ja huomioida, mutta teillä on tietysti mahdollisuus olla asiasta eri mieltä. No niin, olen pyrkinyt samaan aikaan eh, kompromisseja sen suhteen, miten muokata uuteen uskoon tämä esitys. Saattaa olla hieman hankalaa näin ollen eh, voida seurata sitä, eh, mitä tässä on tehty. Ja haluaisinkin kiittää kaikkia kollegoita kärsivällisyydestä, kun tässä nyt vähitellen on kehitelty tätä kokonaispakettia. Nyt katsoisin tärkeäksi sen, että katsomme tätä kokonaiskuvaa. On selvää, että joitain kiistanalaisia elementtejä se vielä sisältää, kun esimerkiksi ajatellaan meitä ja toisaalta neuvoston näkemyksiä – mutta voisi olla hyvä kuitenkin valmistautua sillä tavalla, että neuvottelukanta valmisteltaisiin keskuudessamme, jotta voimme sitten ryhtyä käymään vuoropuhelua myöskin neuvoston kanssa asiasta. Toisaalta nyt ensimmäistä kertaa pyritään myöskin hyödyntämään niitä valtuuksia, jotka olemme saaneet Lissabonin sopimuksen myötä. Ja tällä pyritään nimenomaan parantamaan legitimyyttä tämän talon osalta ja toisaalta hoitamaan joitain oikeudellisia ja poliittisia hankaluuksia, joita vielä on. Ja jotkuthan niistä ovat täällä varsin pitkään riesanamme olleet. Ja toivottavasti nyt huomenna ensimmäistä kertaa onnistutaan johdonmukaisen modernisointihankkeen esityksessä, mitä tulee äh, vaalijärjestelyihin. Ja mielellään voin ryhmienkin taholla selvitellä näitä ehdotuksia lähemmin, kun kesäkuun takaraja lähestyy. Kiitos. Grazie, onorevole Kiitokset. Herra Daff, tässä on kolme puheenvuoropyyntöä Schöflin ja Koski vielä. Schöflin ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, and... Kiitoksia ja kuten usein aikaisemminkin. Kiitoksen herra Daffille. On erittäin hyvää yhteistyötä taas hänen kanssaan mielestäni. Kesäkuun täysistunto on todella toivottava ajankohta. On hyvä idea lykätä sitä ja minä ainakin sitä tulen tukemaan. Ei vähiten sen takia, herra Rafferanka, tästä tietoinen. Minä olen tietoinen varmaan muutkin teistä, että alkaa tulla sellainen kuva, että hiukan epäilleen tästä kansanparlamentissa tätä ylikansallista listaa. Silloin kyllä todellakin tarvitaan keskustelua, jotta meillä on enemmän aikaa. Se on kaiken kaikkiaankin hyvä ajatus. Sitten suljetut listat. Minä tiukasti puolan sitä, että ne ovat mahdollisimman suljettuja syistä, jotka jo esitin Strasbourgissa parisen viikkoa sitten. Mutta se, että on avoimia listoja, niin tavallaan se ottaisi näitä, suosisi suuria jäsenvaltioita, koska silloin äänestäjät näissä suurissa valtioissa voisivat tavallaan poimia omia ehdokkaitaan ja tässä pyritään tois, tällä tavalla suojelemaan pieniä jäsenvaltioita. Tietysti ymmärrän kyllä avoimet listat demokratisesti, mutta tämä on erityistapauksensa, jossa Euroopan tasolla paradoksaalisesti näyttää siltä, että demokratian ei olekaan sitä loppujen lopuksi sitten vähemmistöistä. Kyllä. Tämän ei pitäisi olla mikään kovin vakava ongelma. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että pitäisi keskittyä tähän suureen kuvaan, isoon kuvaan silloin, kun neuvottelemme neuvoston kanssa. Tätä asiaa pitäisi korostaa. Olen aikaisemminkin näin sanonut, mutta toistan sen, koska mielestäni se kannattaa toistaa, että on olemassa sellaista, jota voitaisiin paremmin puutteessa kutsua eurooppalaisiksi poliittiseksi alueeksi, ja ylikansalliset listat tavallaan edustaisi poliitikkoa tällä alueella juuri sen takia, että kyseessä on jotakin, joka toimii Euroopan tasolla, mutta samanaikaisesti tietenkin nämä henkilöt valitaan suoraan, ja siinä mielessä tämä voi mahdollisesti synnyttää varsin vahvankin yhteyden joidenkin meppien ja äänestäjien välillä, miten se sitten toimii, millä tavoin niin edelleen, niin Tämä kuuluu vielä tulevaisuuteen, mutta mitä tähän näihin päälinnoihin tulee ja neuvotteluasemiin, jotka lopulta laaditaan, niin mielestäni tämä on kyllä aivan olennaisen, olennainen kysymys. Ja voisi ehkä onnistua siinä, mitä herra Duff sanoi, että lisäisi Euroopan parlamentin mm, hyväksyttävyyttä kansalaisten silmissä. Grazie. Eh, anche... Kiitos. Haluaisin omalta osaltani myöskin kiittää herra Daffia. kompromissivalmiudesta eri ryhmien suuntaan. Enkä nyt jo ratkaistuihin kysymyksiin palaa, vaan keskityn puheenvuorossani näihin viimeisimpiin kysymyksiin, joita sivusittekin jo. Eli on hyvä, että A kompromissista on nyt poistettu viittaus näihin ö, alikansallisiin kysymyksiin tai olosuhteisiin. Ja tässä yhteydessä voisi olla hyvä johdonmukaisuuden myöksi myöskin tarkastella sitä, olisiko artiklasta kolme syytä poistaa tämä viittaus. Eli viittaus tar- tarkistukseen neljä poistettaisiin, koska se liittyy kynnykseen ja voisi olla hyvä nämä alueelliset kansalliset olosuhteet sitten tässä viittauksessa huomioida. Ja tämän lisäksi viittaus preferenssiin, että se poistettaisiin kansal- tyydyttävistä luetteloista. On hyvä ehdotus ja varsin hyvin perustelut sillä äsken tässä esitettiinkin. Ja haluaisin kiittää mm, Radafia myös siitä, että kuusi artiklassa on edelleen mukana tämä tärkeä viittaus siihen, miten jäsenet voivat valinnan tehdä tai äänestyksen toteuttaa. Ja sitten seikka 6a-artiklan osalta, eli haluaisin, että tämä korvattaisiin ehdottomallani sanamuodolla. Ja sitten päivämäärä asiasta on tärkeää, että määritellään se tässä yhteydessä, että kuka päättää ja miten päätetään, koska uusista menettelyistä on kyse, niin olisi mielestäni tärkeää, että myöskin voimantulopäivät määriteltäisiin. Eli olisi tärkeää, että tässä myöskin löytäisin lukkoon seuraavien vaalien päivämäärä. Sitten vähemmistökysymyksistä. Meidän mielestämme olisi parempi, jos viittaukset etnisiin ja kielellisiin vähemmistöihin jätettäisiin pois ja lähtäisiin liikkeelle hieman muokatusta alkuperäistä sanamuodosta, jossa viitataan äh, siihen, että vähemmistöjen ja naisten roolia tulisi yleisesti painottaa. Ja on hyvä, että tässä nyt kohta kohdalta äänestys Split eh, herra Duff esitti. Katsoisin, että näin onkin hyvä menetellä. Sitten okay. kohta Ehdotimme siis eh, kohta kohdalta äänestystä ja tällöin jätettäisiin pois se, että tässä erityisesti huomioidaan alenevaa suhteellisuuden periaatetta. Ja tämä eh, kantamihan pohjautuu kahteen seikkaan. Ensinnäkin siihen, että kyseessä kuitenkin on periaate, joka tieteellisesti tarkastellen on varsin hankala monimutkainen määritellä ja toisaalta siihen, että haluamme välttyä viittauksilta, jotka toisivat esiin sellaisia seikkoja, että eh, nykyparlamentti eh, ei olisi riittävän legitimoitu. Eli voitaisiin ehkä muotoilla tämä myönteisemmin. Eli tätä, ää, eh, tässä olemassa välineeseen. Ja tämä liittyy myös 2030 ja 2032 tarkistuksiin, eli esitettäisiin ne hieman myönteisemmässä hengessä sen sijaan, että käytettäisiin kriittisiä eh, sanakäänteitä, jotka saattavat olla negatiivisia nykytilannetta eh, heijastellessaan kun niissä viitattaisiin eh, siihen, mikä on eh, nykyparlamentin legitiimiys tai muuta vastaavaa. Ja tässä sitten nämä eh, tärkeimmät seikat, jotka halusin esittää. Kiitokset vielä herra Daffille. Kiitokset teille ja sitten Karkovski seuraavana, olkaa hyvä. Andrew, congratulations on, on Andrew, onnittelut hyvin kovasta työstä, mutta haluaisin kertoa sinulle, olen puhunut tästä monien kansalaisjärjestöjen ihmisten kanssa ja muiden kanssa, vaan että tiedät, että kansalliset eh, tai ylikansalliset listat tullaan arvioimaan sen mukaan, ovatko ne avoimet vai suljetut. Oli aika mielenkiintoista puhua ihmisille sen vuoksi, että jotkut argumentit näitä ylikansallisia listoja vastaan olivat, että en hyväksy tätä ollenkaan, tai jotkut perustuivat nimenomaan siihen, ovatko ne avoimet vai suljetut. Jotkut ihmiset sanoivat, että tässä luodaan vain uusia paikkoja, tällaisia eläkepaikkoja joillekin isoille bosseille ja jotkut argumentoivat, että jos listat ovatkin suljetut, niin silloin ne eivät, silloin ei kansallisuus vaikuttaisi. Mutta kysymys on nyt siitä, että meidän täytyy voida myydä nämä listat kansalaisille koska tässähän on tarkoitus olla kannustin niin, että e, ihmiset näillä listoilla eivät välttämättä ole e, mitään puoluelistojen henkilöitä, vaan sellaisia, että ihmiset tuntevat, joita on helpompi äänestää. Emmekä me tässä nyt puhu mistään poliittisten puolueiden e, legitiimisyydestä. Eli huolimatta siitä, ovatko listat suljettuja vai, vai avoimia. Mutta se, että mielestäni tämä on asia, josta pitäisi neuvosta kanssa neuvotella, koska minä, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että uskon, että ihmiset arvioivat meitä nimenomaan tämän kannalta. Joten meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Meidän täytyy puhua tästä enemmän. Ja varsinkin kun lähdet sitten neuvostelemaan itsensä neuvoston kanssa aiheesta. Haluaisin kysyä, voisitko ottaa selkeästi nyt kantaa Tiedän, että näistä puhutaan myöhemmin uudelleen neuvoston kanssa – mutta miksi tässä käytetään Saint League-menetelmää eikä dontin? Ja sitten olen jo kysynyt tämän kysymyksen, mutta ehkä voit vielä selkeyttää, niin että meidän kantamme Euroopan parlamenttina olisi antaa ihmisille mahdollisuuden olla molemmilla listoilla samanaikaisesti, oletan. Jos näin on, mikä sinun kantasi on, kun joku valitaan molemmilta listoilta? Mitä silloin tapahtuu? Jossa on kysymys ylikansallisista listoista vai kansallisista listoista, joka valitaan sitten Euroopan parlamenttiin. Mitä mieltä sinä olet tästä ja tullaanko tästäkin keskustelemaan neuvoston kanssa. Sitten viimeinen tekninen asia kompromississa, joka liittyy näihin ylikansallisiin listoihin. Tähän tulee kohta kohdalta äänestys, eikö? Kaikista näistä kysymyksistä. Mitä lienee neljä kohtaa, eikö? Eli niistä tulee nyt sitten kohta kohdata äänestys vai äänestämmekö me koko kompromissitarkistuksesta? Puhun tässä sinun tarkistusehdotuksestasi L. Joten äänestämmekö me huomenna koko kompromissista, kompromissi Lstä, vai onko meillä kohta kohdalta äänestys näistä eri 1, 2, 3, 4 ja 5 kohdista? Tämän halusin tietää. Kiitos. Grazie. Adesso mi pare il collega Hefner. Kiitoksia Hefner puheenvuoro. Ja, vielen Dank. Kiitos. Ensin minun puoleltani myös onnittelut Andrew Duffille. Hän on tehnyt työtä hyvin tavoitteellisesti pitemmän aikaa ja minusta nämä keskustelut viime viikkoina ja kuukausina ovat johtaneet siihen, että me olemme saaneet aikaan hyvin laajaltikin tuetun ehdotuksen tässä parlamentissa. Ja minä uskon, että tässä parannetaan Euroopan parlamentin vaalilainsäädäntöä. Mitä tulee kompromissitarkistuksiin, Ehkäpä suoraan tähän kysymykseen, jonka Rafael tuossa ihan lopuksi otti esiin. Minusta tässä syntyy nyt koko joukko kysymyksiä, kun meillä on kaksi listaa joista valitaan parlamenttiin, yksi, listat, listat, jotka tulevat siis täysin, ja sitten on tämä ylimääräinen vaalipiiri. Me haluamme siis tämän ylimääräisen vaalipiirin, se on ihan selvää. Mutta emme ole tehneet vielä selväksi sitä, että tulevatko nämä 25 paikkaa lisäksi, vai ovatko ne osa olemassa olevia paikkoja. Minä en tiedä nyt sitten, miten neuvosto suhtautuu tähän. Minä haluaisin nyt vain selvittää tässä, mitä minä olen mieltä. Minä uskoisin, että ainakin joissakin jäsenvaltioissa on käyty keskustelua Euroopan parlamentin paikkaluvun laajentamisesta ja se koetaan vaikeaksi. Toinen asia, minusta olisi järkevää ottaa sellainen äh, lähestymistapa, että huomioidaan kaksi asiaa. Ensinnäkin on tämä 725 plus 25, että se olisi vain suurten jäsenvaltioiden eduksi, koska niillä on suuremmat mahdollisuudet saada omat ehdokkaansa valituksi kuin pienillä jäsenvaltioilla. Toiseksi ollaan huolissaan, ehkä tätä ei niin usein sanota ääneen, mutta kuitenkin että tämä on selkeästi myös suurten puolueiden eduksi, koska he kykenevät tuomaan lävitse jonkun helpommin kuin pienet puolueet. Jos ei halua, että Euroopan parlamentin paikkajako vääristyy, niin meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla me teemme. Kaikki ovat siis sitä mieltä, että meidän täytyy löytää jonkinlainen kaava, joka noudattaa yhtäläistä menetelmää ja että siinä hyvin selkeästi huomioidaan myös suhteellisuusperiaate. Ja nämä 25, jotka, jonka, jotka kansalaiset suoraan nyt voivat sitten ö, ö, valita, että, että nämä 25 eivät olisi lisäksi, vaan että ö, paikkajako pysyisi ihan sen laskutavan mukaisena, mikä on ennen määritelty. Ja sitten se, kuinka paljon paikkoja kukin puolue saa, se on myös määritelty. Ja kansalaiset voivat äh, sitten äh, valita äh, eurooppalaiselta listalta ja sitten omalta kansalliselta listaltaan. Minä tässä nyt vain tavallaan mietiskelen ääneen, koska tiedän, että tässä, tähän liittyy paljon asioita. Sitten muut. Muita asioita ihan lyhykäisesti. Mm, tarkistuksissa on paljon parannuksia, mutta yksi asia on ratkaisematta. Minusta, jos meillä on tämä yhtäläinen kaava, jos me haluamme sen löytää ja löydämme sen ja haluamme saavuttaa sen, että jatkossa olisi hyvin selkeä sääntö siitä, miten paljon kansalaisia, kuinka paljon istuinpaikkoja tulee per kansalaisten määrä. Silloin täytyy olla samanlaista mittaa mittausmenetelmät kaikille maille ja vaalikelpoisista kansalaisista. Me puhumme koko ajan kansalaisista, emme asukkaista. Joten meidän täytyy nyt miettiä, mikä on tämä lähtökohta, onko se asukas, se ei mielestäni ole oikea. Ja meillähän ei ole sitä edes tarkkoja lukuja, vaan meidän täytyy lähteä vaalikelpoisten kansalaisten pohjalta, eli siis kunkin jäsenvaltion kansalaisten lukumäärästä. Ja tämä täytyy säädellä sillä tavalla, että jatkossa, niin kauan kuin jos tätä ei vielä ole, jos puhutaan vielä asukkaista niin jatkossa tämä lasketaan kansalaisten perusteella niin, että me saamme oikeudellisesti yhtäläisen, yhteenpitävän ja johdonmukaisen säännön, jossa ei sitten olisi mitään ristiriitoja itse lakiteksteissä. Sitten olen hyvin iloinen näistä kehityskuluista liittyen näihin kompromissitarkistuksiin. Siellä on paljon asioita, jotka ovat johtaneet äh, suuriin äh, edistysaskeliin ja me tulemme niitä kannattamaan. Sitten on muutama asia vielä, jotka ovat, äh, ongelmal- jotka ovat hieman ongelmallisempia. Kiitokset. Ja sitten Bron seuraavana, olkaa hyvä. Yes, uh, <clears throat> I, I don't know whether... En tiedä, olenko nyt ainoa jäsen täällä, joka on sitä mieltä, että viime, tässä on aika pelottava matematiikka näissä viime tarkistuksessa, mutta minä olen kyllä valmis olemaan ainoa, joka myöntää tämän seikan. Epäilen, kun nämä samat tarkistukset menevät täysistuntoäänestykseen, niin en jää kyllä yksin, ainakaan ihan ypö yksin, jotka pitävät tällaista matemaattista arviointia pelottavana. Haluaisin ehdottaa, että ehkä ehdotukset näissä kolmessa viimeisessä tarkistuksessa voisivat yhdessä, jos käytettäisiin vain sanoja eikä matematiikkaa, voisivat olla pohjana tälle yhteisölle. Ja näin ehkä minäkin, Raukka Parkka, voisin tämän ymmärtää ja ehkä muutkin, joille tämä on yhtä hankala asia täystunnossa, voisivat ymmärtää paremmin. Puheenjohtaja, kiitoksia. Minäkin yhdyn ylistyksiin, joita on esitetty herra Daffeli, joka on tehnyt valtavasti työtä. Hän on tehnyt tutkimustyötä, on kattavasti perehtynyt vaalijärjestelmiin ja sitten hän on pyrkinyt löytämään tämän matemaattisen mallin myös. Uskon, että tämä on auttanut meitä jo jossakin mielessä. Nimittäin voimme nähdä, miten matemaattisen mallin käyttö parlamentin paikkojen jaossa äh, se ei ollut aivan se, mitä jotkut luulivat sen olevan. En halua sanoa enempää, mutta jotkut hyötyvät tästä enemmän toiset taas ei toista sanota, että, että kärsivät kovasti, eikä sekään välttämättä ole niin. Mielestäni hän on näyttänyt meille, miten loppujen lopuksi Lissabonin sopimus perustuen Lamasus Severin mietintöön on tällainen poliittinen sopimus. Tähän liittyy plusseja ja miinuksia, niin se on kuitenkin tällainen kompromissi. Niin kuin tässä sanottiin, uskon, että tulee olemaan erittäin vaikeaa siinä, että tämä poliittinen sopimus korvattaisiin jollakin toisella ja vieläkin vaikeampaa, jos liitämme tähän ylikansalliset listat on selvää, että keskustelun aiheena todennäköisesti ajatus siitä, että otetaan mukaan 25 listaan, niin se on oma, siinä on oma houkutuksensa, mutta käytännössä tämä on äärimmäisen vaikeaa ja lähes mahdotonta ja aiheuttaisi tuntemattomia tilanteita, joita ei voida mitenkään ennakoida ajatellen kansallista mielipidettä. Sitten ylikansalliset listat minun ryhmäni ja sen kiittää herra Schäflin, joka on johtanut TPP e tänässä kysymyksessä, on, on näiden listojen puolesta, ylikansallisten listojen puolesta. Me olemme keskustelleet asiasta ja olemme nähneet, että nyt jälleen kerran on avattu tämä asia. Tarvitaanko tällainen suosituimuusääni näillä listoilla vai ei? Minä puollan tällaista preferenssiääntä. Nyt kuitenkin nämä argumentit, joita on esitetty siitä, että se, että tällainen äh, suosituimuusääni on, niin se aiheuttaisi epäilyä joissakin tahoissa, että ne maat, joissa on enemmän asukkaita, hyötyisivät tästä tavallaan, kun voivat valita jäsenenä listoille. Minun huomioni kiinnitti se, että jotkut, jotkut olisivat niin fiksuja kuin herra Kaskowski, joka puhui aivan päinvastaisesta hänestä pyritään välttämään sellaista epäilyä, että olisi tällainen isojen hegemonia, koska pitävät parempana tällaista demokraattisempaa tapaa valita. Herra Hevner puhui vähän samansuuntaisesti. Tämä kyllä hiukan nyt aiheuttaa minun mielestäni epäilyksiä, koska itse asiassa tässä on ehkä kysymys siitä, että halutaan huijata ihmisiä. Mehän kuitenkin herättävät eurooppalaista ajattelua, eurooppalaista mm, asennetta, mutta samalla haluamme välttää kaiken mahdollisen epäilyksen siitä, että tällainen lista hyödyttäisi suuria puolueita tai suuria kansakuntia. Silloin, jos näin kävisi, niin olisimme neuvottelut huonosti ja kauppa olisi huono. Mehän pyrimme siihen, että ihmisillä olisi mahdollisuus täällä ylikasvallisella listalla valita eurooppalaisista puolueista. Todennäköisesti meidän täytyy vielä ajatella tätä asiaa uudestaan ennen täysistuntoa ja pohtia, miten on, onnistuu mahdollisimman hyvin. Sitten muun osalta puheenjohtaja, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä jossa Flink sanoi, hän just avasi hyvin ryhmän kantaa. Mielestäni huomenna, kun äänestämme, otamme ensimmäisen askeleen ja sitten jäljelle jää vielä tärkeää vakuuttelutyötä, jota pitää tehdä täällä parlamentissa. Ja onkin hyvä, että herra Duff on käynyt selittämässä asioita poliittisissa ryhmissä, koska, koska kaikki ei välttämättä tunne täsmästä tätä ehdotusta. Ja tämä herättää siksi varsin suurta epäilyä. Siksi on hyvä, että käytetään aikaa ja selitään asiaa. Ja minusta on hyvä näin toimia. Ja sitten kesäkuussa täysistunnossa äänestetään. Puheenjohtaja tästä eteenpäin, huomista eteenpäin, kun meillä on tämä teksti, niin silloin meidän tehtävämme poliittisissa ryhmissä on selittää ja kuunnella myös. Koska korostan vielä, vielä on aika ennen täysistunto, vielä voidaan vielä muuttaa asioita, jos haluamme jotakin muuttaa. Haluan vielä kiittää herra Duffia tähän se tehdessä työstä. Tämä osoittaa, miten tässä valiokunnassa tehdäänkin työtä, ja herra Martineskin tähän viittasi. Tässä halutaan edistää eurooppalaista hanketta, tehostaa eurooppalaista identiteettiä riippumatta puolueesta. Meillä on kuitenkin yhteiset tavoitteet. Kiitoksia. Grazie, onorevole Tein. Ja, ich möchte auch noch mal meinem Kollegen... Niin haluaisin kiittää kollegaani Andrewta kovasta työstä ja siitä, miten hän pyrkii eurooppalaisia ajatuksia eteenpäin viemään. Mutta jatkoksi Hefnerin puheenvuorolle sen suhteen, miten nämä ähm, paikat lasketaan ylikansallisista luetteloista. Tämä on ongelman asia neuvostossa ja oma äh, edustamani jäsenmaa, jos lisäpaikkoja nyt ajatellaan edustajille, niin tämä ei ole ehkä oikein hyvä ehdotus, kun säästölinjalla pitäisi mennä. Ja varsinkin Saksassa ei puhuta oikein mistä muusta kuin euron pelastusmekanismista. No viimeksi jo asian esiin nostin, mutta tuolloin melkein kaikki olivat lähteneet pois, eli tämä on ongelman asia myöskin kansalaisia ajatellen, eli sinällään hyvä ajatus ylikansallisista listoista, jolla halutaan vain vahvistaa kansalaisten näkyvyyttä, niin tämä saattaa kuitenkin kääntyä itseään vastaan. Ja jos äänestyksessä ilmenisi ongelmia, niin eh, kannattaa tätä laskelman periaatetta miettiä, sillä Tämä ei sitten vaatisi huomattavan suurta sopimusmuutosta, jos pitäydyttäisiin siis 751. Toinen etu olisi se, että säästyisimme keskustelta koskien pieniä jäsenmaita. Eli niiden tarvitsisi luopua yhdestäkään paikasta, eikä sitten suuret maat saisi yhtään uutta paikkaa lisää. Ja sitten jos tultaisiin siihen yllättävän päätökseen, että esimerkiksi ylikansallisen luettelon osalta seitsemän eh, jäsentä tulisikin Maltasta, vaikka tästä ei varmaankaan voida liikkeelle lähteä. No kuitenkin siirtymäkauden mandaatin kautta voitaisiin asia hoitaa. Eli yhdelle kaudelle viideksi vuodeksi eh, olisi ikään kuin yksi maltalainen eh, ylimääräisenä parlamentissa ja sitten seuraavalla kaudella seuraavien vaalien yhteydessä eh, oltaisiin taas 751. Eh, tämä eh, hyvänä kompromissina kannattaisi kuitenkin mielessä pitää. Kiitos. Onorevole Scholz, prego. Kiitos puheenjohtaja vaikka minäkin tässä näitä rituaalinomaisesti, kuten kaikki muutkin, kiitän Andrewta työstä, hänen tekemästään työtä, niin eh, hän on ollut eh, todellakin eh, päättäväinen ja määrätietoinen viedessään tätä asiaa eteenpäin, ja se on todella merkittävä. Kolme asiaa. Mitä tulee tähän, kuinka lasketaan olemassa olevat mandaattien kokonais, kokonaissumma, ja se, miten siihen sitten lisätään eh, nämä ylikansalliset listat, niin tässä, tämä on tällainen peruskysymys. Eli eh, tässä on kysymys vaalipiirin, Euroopan unionin vaalipiirin tunnustamisesta. Eli siis jos me todellakin haluamme sopia ylikansallisista listoista, ja minä kannatan tätä, niin silloin meidän täytyy ottaa tämäkin huomioon. Ja silloin täytyy kysyä poliittiselta perheeltä, että he reaalisesti, sisäisesti, demokraattisesti laativat nämä listat, ja heidän täytyy pyrkiä sopimaan tästä Euroopan laajuisesti Minä henkilökohtaisesti olisin ajatellut, että tällaisena visiona tulevaisuudessa, että lopetetaan kokonaan kansalliset listat ja käytetään vain eurooppalaisia puolueita. Ja silloin olisi ihan erilainen lähestymistapa, mutta siitähän me emme nyt puhu. Mutta siinä on kysymys ehkäpä tällaista hyvin pitkän aikavälin perspektiivistä. Minä en usko, että me pääsemme tämän lisäämisen ylitse tai ohitse, koska siis tässä äh, ylikansallisissa listoissahan on kysymys siitä, että me puhuttelemme sillä kansalaisia, me tarvitsemme jonkinnäköisen ylimenokauden niin, että äh, saamme jonkinnäköisen, niin, sopeutamme kansallisesti valitut ja eurooppalaisesti valitut paikat. Sitten mitä tulee oikeudenmukaisuuteen suurten ja pienten maiden, suurten ja pienten ryhmien kesken. Minun ryhmässäni ollaan hyvin ristiriitaisia ja suhtaudutaan hieman epäilevästi näihin ylikansallisiin listoihin ja tähän alenevaan suhteellisuusperiaatteeseen, koska tässä pelätään, että nämä suuret maat eivät suostu siihen, että tämä jaetaan reilusti. Ja varsinkin pienet puolueet joutuvat tässä huonompaan tilanteeseen. Tästä meidän täytyy vielä puhua. Joten sen vuoksi minä kannattaisin sitä, että valiokunnan äänestystä ja täysistuntoäänestystä venytetään tuonne kesäkuulle koska silloin me voimme käydä tätä keskustelua sekä ryhmissä että puolueessa että julkisuudessa. Koska kun me täällä äänestämme valiokunnassa, niin saamme tästä jonkin verran julkisuutta. Ja se voi sitten johtaa siihen, että saamme oikein hyvän loppuäänestyksen täysistunnossa. Sitten vielä lopuksi. Minä kaipaan hieman sitä, että me sopisimme sitä tiestä, mitä me kuljemme. Meillä on tässä hyvin tiukka teksti, mutta millä tavalla me pääsemme perille, millä tavalla tätä tietä voitaisiin laajentaa. Ja ehkä vastakin pitäisi hieman miettiä. Puhujalla on mikrofoni. Eh, niin ymmärtääkseni nyt eh, ollaan yhtä mieltä siitä, että äänestettäisiin huomenna, mutta sitten täysistuntoäänestys lykättäisiin kesäkuulle. Eli nyt yhteenveto, mutta mahdollisimman lyhyesti, koska kello on todellakin paljon. Olkaa hyvä, herra Duff. Yes, um... Kiitoksia. Vain ensinnäkin näistä suljetuista ja suostumuslistoista. En ollenkaan peittele sitä seikkaa, että minusta on nämä preferentiaaliset suostumuslistat ovat parempia, koska se tavallaan tiedostuttaa, sitouttaa sekä ehdokkaita että äänestäjiä, jos ihmiset Mm, ilmestyvät äänestämään ja huomaavat sitten siellä, että Euroopan poliittiset puolueet ovat ennalta määritelleet nämä suljetut listat ja ainoa asia, jonka äänestäjä itse voi tehdä on pistää ruksi johonkin ryhmän kohdalle, niin en usko, että se on nyt niin se lisää juurikaan äänestysintoa ja äänestäjien sitoumusta parlamenttiin kuin sellainen tilanne, jossa äänestäjä pystyy valitsemaan tällaisen blokkilistan ja sen väellä, että voi valita oman ehdokkaan. Tämä on minun mielipiteeni. Mutta Kyllä, ymmärrän täysin, että joillakin muilla on erilaisia mielipiteitä. Ja jotta säilytettäisiin pienten valtioiden tai suuren valtioiden eh, edut, niin muistuttaisin tässä vain siitä, että ylikansallisten listojen tarkoituksena on juuri rikkoa tällainen jäykkä yhteys Euroopan parlamentin jäsenten ja valtioiden välillä, eikä meidän pitäisi olla mielestäni liian varovaisia, jos kokeilisimme tällaista pluralistista sallivaa vaalimenettelyä. Mutta tämä tietysti riippuu riippuu sitten valiokunnasta ja sen mm, päätöksestä, minkälaisen kannan tekee. Mietintö ei nyt mitenkään ennakoi keskusteluita, joita käydään tästä tärkeästä asiasta meidän ja neuvoston kesken. Herra Gualtieri ja monet muut italialaisista kollegoista ottivat esille entiset rikolliset, jotka eivät voisi asettautua ehdolle oma mielipiteeni, kun olen keskustellut asiasta valiokunnassa ja muissa yhteyksissä, on, että jos näin kävisi, jos poistetaan tällä tavalla kansalaisoikeus ihmisiltä, jotka on tuomittu vakavista rikkomuksista liittyen esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Jos tämä otettaisiin käyttöön, niin silloin tämä kuulisi jäsenvaltion vastuulle. Mielestäni ei ole mahdollista, että EU asettaa tällaisen kiellon kautta 27 jäsenvaltion niin tässä rikottaisiin toissijaisuusperiaatetta vastaan ja se törmäisi myös vastakkain sen hyväksytyn käytännön kanssa, tai hyväksytyn käytännön kanssa monissa jäsenvaltioissa. Sitten herra Gualtierin huomio tämän hetkisestä parlamentin kokoonpanosta, että se rikkoisi myös tätä alenevaa suhteellisuusperiaatetta tai ei riittävässä määrin olisi sopi, yhteensopiva periaatteen kanssa, niin en minä tietenkään mitenkään halua kantaa po, kaivaa pohjaa parlamentin legitiimiltä, joka valittiin ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa ja ennen lakia, jolla määritellään aleneva suhteellisuus. Niin kun se on voimassa. Nyt me tätä teemme, mutta huomauttaisin vain, että on ainakin viisi vakavaa to- aleneva suhteellisuusperiaatteen rikkomusta tämänhetkisessä parlamentin kokoonpanossa – ja tämä ongelma on kyllä pantu merkille parlamentin ulkopuolella. Ja arvostelua on tullut erityisesti Saksan liittovaltion perustuslakituomioistuimelta. Ja tämä arvostelu edelleenkin pitää pintansa jatkossa, jos emme onnistu ainakin jos emme ainakin yritä tarttua tähän ongelmaan matemaattisen mallin kautta, joka on oikeudenmukainen hyväksyttävää, seurattavaa, se, selvä. Jos me yritämme olla välittämättä ongelman olemassaolosta, niin silloin tuin ja muut tahot kyllä tästä ärsyyntyvät. Oma mielipiteeni on, että meidän pitäisi pitää mukana tämä lievä itsekritiikki koskien tämän hetkistä parlamentin kokoonpanoa. Rafael kysyi, mikä ero on Dontinan toisen järjestelmän välillä, niin vastaus on, että ei siinä paljon eroa ole, mutta Sandlegy yleensä suosi vähemmistöpuolueita enemmän. Se on tavallaan suhteellisempi ja tästä syystä se on nyt tullut esille Saksan vaalitapaan. Mm, Mitä tulee sitten kaksoisehdokkuuksiin? Sellainen meppi, joka valitaan ja joka pärjää sekä ylikansallisella että alueellisella kansallisella listoilla – niin silloin hänen pitäisi sitten valita, kummalla listalla haluaa olla. Vai haluaako hän olla kansallinen meppi. Ja sitten yksilöstä riippuu. Hänen pitää tämä päätös tehdä, mutta sitten aika ripeässä tahdissa. Ja sitten henkilöt jos he vetävät pois listalta, niin heidät voitaisiin valita. Tämä on tämä tarkoitus tämän hetkessä ehdotuksessa. Ehkä tästäkin vielä neuvotella neuvoston kanssa. Sitä ei ole juurikaan käsitelty tässä valiokunnassa, mutta mielestäni se on kyllä sellainen kysymys, josta legitiivisesti voidaan keskustella sitten, pitäisikö meidän pitää kiinni li- lisää 25 tai ottaa pois 25 tästä, tästä 751, niin tähän mennessä valiokunnassa on tullut sellainen kanta, että lisä 25 vaan saa suurempaa tukea. En usko, että herra Mendes on aivan oikeassa, että jos pyydettäisiin neuvostoa suostumaan, siihen otetaan osa 25 tämänhetkisiä jäseniä. Silloin kokoomus tulisi varsin eri, vaikea. Tämä kyllä aiheuttaisi suuria ongelmia, enkä usko, että he onnistuisivat tässä. En usko, että he onnistuisivat edes silloinkaan, jos parlamentti tähän rohkaisisi, koska mekin olisimme jakaantuneita kansallisten valtuuskuntien ja puolueiden kesken. Yritän siis välttää sellaista tilannetta, jossa parlamentin konsensus täysin sirpaloitunut – sekä kansallisiin delegaatioihin että poliittisiin puolueisiin. Jos haluamme pyydä maksimikonsensuksen, niin voisimme helposti korvata tai täydentää taloa, parlamenttia jollakin lisää parlamentin jäsenillä. Satun uskomaan, että koska on, meillä on ollut tässä paljon työtä, joka johtuu Lissabonista, niin tämä juuri tässä tarvitaan enemmän jäseniä parlamenttiin. Toivottavasti myös tuotaisia johtavia jäseniä ja aktiivisia jäseniä. Ja jos täydentän tämän hetkistä kokoonpanoa 25 lisäjäsenellä, niin silloin nämä ehkä löytyisivät tästä ylikansalliselta Herra Varos on seuraaja, hän tulee olemaan komission puheenjohtaja. Mielestäni meidän pitää kyllä kokeilla tällaisia samaisuuksia, kokeilla tätäkin. Ja puheenjohtajana oikein, että ollaan varovaisia julkisessa varojen käytössä. Aikaisempi parlamentti 780 jäsenten mielestäni niin ei ole liiallista, että lisättäisiin nyt jäsenten määrää 25. Herra Brons esitti hyviä kysymyksiä tästä matemaattisesta formulasta, mutta onneksi voi kyllä ottaa nyt aivan iisisti, koska kompromississa J Me kierrämme tämän ongelman tunnustamalla sen, että emme voi sopia tällaista matemaattisesta formulasta. Vielä tarvitaan paljon lisäkeskustelua monestakin niistä. Ja jos sitten kompromissi J menisi läpi, niin kun uskon, että se menee, niin silloin nämä kolme matemaattista mallia raukeavat. Herra Schultz, pienet puolueet tarvitsevat suurempaa luottamusta näihin ylikansallisiin listoihin Santekymallin mukaisesti, niin silloin ne kyllä pärjäävät hyvin. GUE esimerkiksi pystyy saamaan tukea sellaisetkin maista, joissa Ruotsilla nyt ei ole edustajaa. Ja en, no siellä on pohjois irlantilainen jäsen kyllä, mutta brittejä ei ole. GUE-listat olisivat esillä kaikissa vaalihuoneissa ensimmäistä kertaa voitaisiin, tämä ryhmä voisi olla esillä myös Isossa Britanniassa, Walesissa, Kotlannissa. Minä en tule tukemaan teidän puoluettanne, mutta voitte nähdä, että ei pitäisi, ja ehkä tämä onkin aika outoa, että kaikki puolet ovat sitä mieltä, että ne pärjäävät huonosti uuden järjestelmän kautta. Ei se nyt voi olla totta. Eivät kaikki voi millään pärjätä huonosti ylikansallisen, ylikansallisen listan ollessa käytössä. Vetoaisinkin sen puolesta, että olette rohkeita ja tartutaan tähän kokeiluun ja aletaan keskustella neuvoston kanssa ja katsotaan sitten kuinka pitkälle päästään kulkemaan. Kiitoksia. Grazie, allora davvero al kollega Duff. Kiitokset, herra Duff. Huomenna siis äänestämme kymmenestä alkaen, siis äänestämme huomenna. Sitten kohtaan kuusi esityslistallamme. Siinä parlamentin ja komission yhteinen avoimuus rekisteriä koskeva toimielinten sopimus on aiheena ja siihen liittyy myös kohta seitsemän esityslistalla, eli kuinka tämän vuoksi työjärjestystä tulisi muuttaa toimin itse esittelijänä ja huomenna tästä aiheesta äänestämme, niin ehkäpä lyhykäisesti kerron tästä aiheesta ennen kuin annan mahdollisuuden käyttää puheenvuoroja aiheesta. Keskustelussa on keskitytty erityisesti yhteen kysymykseen, eli kysymykseen velvoitteesta rekisteröityä avoimuusrekisteriin kun puhutaan aluetason edustustoista. Ja parhaillaan työstämme useampaakin kompromissitarkistusta, joissa pyritään tätä seikkaa selvittämään. Ja näissä kompromisseissa lähdetään liikkeelle siitä, että rekisteröintivelvoitetta avoimuusrekisteriin ei olisi silloin, kun puhutaan julkista tahoista aluetasolla, eli yksittäisiä henkilöitä tämä ei kuitenkaan koske, jos puhutaan esimerkiksi aluetason hallintotyöntekijöistä, mutta silloin jos puhutaan elimestä, niin voidaan katsoa, että kyseessä on instituutio. Tältä pohjalta olemme siis tulkinneet tämän asian ja liite yksi sopimuksessa nimenomaan esittelee ne toimielimet, elimet, jotka äh, joko voidaan tai sitten ei voida kirjata avoimuusrekisteriin. Ja sitten olemme keskustelleet tarkistuksiin liittyen myös niin sanotusta pakollisesta rekisteristä. On ymmärrettävä eräs seikka. Itse suhtaudun kielteisesti sellaisiin tarkistuksiin, jotka lähtevät liikkeelle siitä, että tavoitteena tulevaisuudessa olisi tehdä rekistereistä pakollisia. Itse katsoisin, että avoimuusrekisteri sinällään jo on pakollinen, koska liittyy näiden käyttöön. Sitten on erikseen tämä yleisvelvoittava rekisteröintipakko, sitten toisaalta se mitä aiheutuu taakasta, jota se rekisteröityminen jossain tapauksessa aiheuttaa. Eli jos joku haluaa todellisuudessa voida vaikuttaa, ehdottaa ja ajaa eh, etuja eh, instituutioiden puitteissa, niin silloin rekisteröityminen on ihan välttämätöntä. Eli tällä tavalla tarkastellen voidaan puhua pakollisuudesta, mutta ei tietenkään voida ajatella, että mistä tahansa tahosta, eh, toimistosta tai yksiköstä puhuttaessa, jota ei millään lailla kiinnosta vaikuttaa tai olla yhteydessä eurooppalaisen politiikan tekoon, että näidenkin tulisi rekisteröityä. Se olisi ihan absurdi näkökulma ja johon nykyiselläänkin voidaan puhua pakollisesta rekisteröitymisestä, jos se tulkitaan sitten kuin äsken esitin. Eli tässä on yksi suuntaus, miten menetellä. Eli tämä avoimuusrekisteri voidaan katsoa pakolliseksi, mutta se ei ole ongelmallinen asia, koska nykyiselläänkin se sitä on sellaiselle taholle, joka haluaa jollain tavalla vaikuttaa politiikan tekoon ja siihen, miten EPssä tai komissiossa päätöksiä tehdään. Mutta sitten jotkut toi, esittävät, että toivomme rekisteristä pakollista menettelyä. En voi tähän suhtautua myönteistä, koska mielestäni näin jo on nykyisellään. Sitten tässä on tarkistuksia myöskin, joissa esitetään sitä, että sopimusta tulisi jollain tavalla muuttaa. No, sopimuksen on päästy, eikä mielestäni tässä ole nyt varmasti kyse siitä, että halutaan lisätoimia, joiden myötä saataisiin aikaan uusi sopimus. Ja sitten tarkistukset, joissa toivotaan sopimuksen muutoksia – No jos tiedä mitä mieltä te olette, mutta ei tällaista mielestäni voi hyväksyä, koska ei sopimusta noin vain voi mennä muuttamaan. Eli joko se hylätään tai hyväksytään, mutta ei sitä muuttaa voi. Ja tässä nyt kaikki, mitä halusin omalta osaltani sanoa. Tässähän on siis kaksi, kahdesta mietinnöstä kyse. Toinen tarkastelee itse sopimusta ja toinen sitten sen mukanaan tuomme muutoksia työjärjestykseen. Viime kerralla jo esiin nousi kysymys siitä, kannattaako sopimus tällaisenaan hyväksyä. vai olisiko järkevämpää vielä odotella, koska on olemassa työryhmä, joka ja toisaalta kun huomioidaan nämä korruptio ja muut skandaalit, joita tässä on viime aikoina ollut, niin tämä saattaisi johtaa munkinlaisiin ehdotuksiin. Jo viime kerralla, kun keskustelimme asiasta, totesin, että tämä on sopimus, joka koskee parlamentin ja komission välisiä suhteita ja tuo mukanaan työjärjestysmuutoksia ja koskee näin ollen vain joitain aspekteja siinä mutta ei laajemmin kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi korruptiokysymyksiin tai siihen miten muissa suhteissa edetään. Eli katsoisin, että tämä on kuitenkin askel eteenpäin, ja tämä on siis oma näkemykseni. Ei tässä kuitenkaan voida ajatella, että mitään uskomatonta edistystä avoimuuden suhteen tapahtuisi, mutta kuitenkin ensimmäinen ja tärkeä edistysaskel näin aikaan saataisiin. Ja sitten Dafi ja muukin tarkistuksissaan eh, halusivat tätä konseptia käsiteltävän ja tulee miettiä, miten se voidaan tehdä. Olette ilmeisesti jo kompromissitarkistukset saaneetkin. Ja yhteen näistä tehtiin vielä lisäysehdotus jotta kompromissi olisi parempi. Sain tämän sähköpostitse. Tämä tarkistus voidaan tehdä. Ensimmäinen näistä koskee kompromissia A, joka sisältää varsin monta tarkistusta. Ja siinä sitten eh, B-kohtaan eh, sopimusehdotuksessa kappaleessa kuusi tehtäisiin se lisäys, että se, että rekisteröityminen ei ole pakollista, koskee sellaisia edustustoja, jotka ajavat hallinnollista toimintaa. Ja tässä puhutaan kappaleista 10, 11, 12 ja 13 näitä ei koske rekisterin soveltaminen ja näin ollen eh, tätä seikkaa tulee selventää sopimuksessa. Eli tämä lisäys tehtäisiin. Ja valiokunta siis esiin toisi sen, että se eh, myöskin eh, toivoisi, että tällainen lisäselvitys huomioitaisiin. Valiokuntahan tässä yhteydessä on tähän valmis ja tehtäisiin siis tämä lisäys kompromissin A. Sitten kompromissi B. Se kuuluu seuraavalla tavalla. Punto C. Ranskaksi C. Dove C-kohta. Sono gli aspetti più Eli nämä tärkeimmät sopimuksen kohdat. Ja C-kohta, siinä sanotaan, että... E della trasparenza. Seikka, että rekisteri tuo avoimuutta yhteyksiä, jotka taas erilaisia Euroopan toimielinten, Euroopan toimielinten välillä ja ryhmittelee e- e- edustaa erityistahoja, kansallisyhteiskunnan edustajia ja julkisia viranomaisia ja näin osoittaa, että on erilainen rooli lobbareiden ja virallisten keskustelutahojen kanssa. Eli tällä esiin tuodaan se, että instituutiolle ei ole taakkaa kirjautumisen liittyen, mutta kuitenkin juridinen järjestelmä on sitten asia erikseen. Ja sitten kompromissi C6 A-kohtaa, mm, uutta kohtaa koskeva esitys, ja siinä sanotaan taas seuraavalla tavalla. Consider le regle applicabili. Parlamentti on sitä mieltä, että katsovat säännöt julkisen viranomaisilla ja järjestöillä, jotka toiminnassaan palvelevat yleistä etua ja ne liittyvät myös muihin sääntöihin ja perusoikeuksiin. Ne eivät voi olla samanlaisia kuin ne säännöt, joita käytetään erityisedun edustajiin. Erityisesti, että edustaa jotakin julkista tahoa, se voi koskea vain sellaisia järjestöjä, joilla on itsenäinen asema – mutta se ei voi koskea pelkästään yksiä viranomaisia. Tämä varmasti oli ihan selkeä esitys ja huomioi sen, mitä aikaisemmissa käsittelykerrossa esiin tuotu, tuotiin. Ja tässä Grytio on pyytänyt ensimmäisenä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Tässä ollaan päästy ensimmäiseen äh, tavoitteeseen, ei vielä työn päätökseen avoimuuden suhteen, mutta tässä ei liioin tulisi sekoittaa työryhmää, puhemiehistön työryhmää, joka on äh, puhemies on sen nimittänyt, josta edustaja Wallis äh, raportoi Strasbourgissa. Eli siis tämähän on tuolla hyvin korkealla tasolla oleva työryhmä, sekin on välttämätön ja vie meitä edelleen tällä tiellä. Puheenjohtaja Cassini omalla omassa työryhmässänsä on myös työskennellyt asiaa. Sitä voi kannattaa tai olla kannattamatta. Ja minä ehdottaisin, että kannatamme tätä. Tässä on kysymys kompromisseista. Ja kuten sanottu, niin tämä on tällainen osatavoite. Tarkistukset 37 ja 38 eivät ole hyväksyttävissä, niitä ei voi esittää. Ja olen myös hyvin kiitollinen siitä, että mitä tulee maiden edustukseen, olemme löytäneet tähän kompromissin. Rakasiin sanoi juuri, että esimerkiksi osavaltioiden edustajat, että heillä on jatkossakin pääsy parlamenttiin ja komissioon. Minä haluaisin, että me toisimme ilmisen, että mahdollisimman nopeasti me saisimme tällaisen velvoittavan rekisterin ja että meillä olisi rekisteri yhdessä neuvoston kanssa myös, niin että kaikki kolme toimielintä olisivat avoimia. Sitä ei ehkä tähän mietintöön voida ottaa mukaan, mutta meidän tavoitteenamme pitäisi olla se, että tämä olisi jatkossa mahdollista. Jokainen vierailijaryhmä ottaa tämän asian esiin, siis avoimuuden. Ja ikävä kyllä parlamentissakin on ollut tilanteita, jossa on ollut myös rikollisuutta, mutta tämä koskee meitä kaikkia. Ja me saamme jatkuvasti epämiellyttäviä kysymyksiä aiheesta. Ja minä olen sanonut, että 99,9 prosenttia mepeistä ovat äh, rehellisiä ihmisiä ja me teemme kaikkemme, että me saamme tämän avoimuusrekisterin käyttöön ja sen vuoksi me hyväksymme nämä kompromissitarkistukset niin, että tämä asia saadaan huomenna eteenpäin. Kiitos. Onorevole no, io mi sono fermato soltanto su... Efner. Niin nostin vain tärkeimmät kysymykset tässä esiin. Tietysti on muitakin tarkistuksia, mutta ne eivät ole niin tärkeitä kuin ne, mitkä tässä esiin nostin. Efner, sitten olkaa hyvä. Thank you. Ja auch ich will mich nur zu den wesentlichsten. Keskityn vain näihin tärkeimpiin seikkoihin. Ensinnäkin haluaisin kiittää sitä hyvää puheenjohtajaa. Kiitokset myöskin Alkasinille tästä esityksestä. Ja kiitos myös kompromissitarkistuksista. Niin kuin kollega Kröte katsoisin, että tämä on nyt ensimmäinen askel eh, eh, parantaa avoimuutta ja on tärkeää, että parlamentti ja komissio yhdessä tämän askeleen ottavat. Vahinko, että neuvosto ei ole tässä kanssamme mukana. Tietysti olisi ollut parempi, jos kaikki kolme olisivat tämän askeleen yhdessä ottaneet. Sitten sitovuuskysymyksestä. Voin yhtyä siihen, mitä totesitte, kun ajatellaan menettelylogiikkaa ja oikeusperustaa tässä yhteydessä, niin hankala tietysti olisi ollut asiat toisella tavalla hoitaa, mutta jos halutaan sitova rekisteri aikaan saada, niin 3250 pohjalta olisi voinut olla mahdollista ajatella esitystä, jossa myös sanktiot olisivat voineet tulla kuvan mukaan. Nythän sanktiomahdollisuuksia ei ole. Me sanomme, että tämä on pakollinen, mutta se, joka ei huomioi tätä, ei eh, mitenkään joudu kärsimään, paitsi tietysti tähän ei kulkulupaa sitten saisi. Mutta kansalaisten kannalta katsottuna. En tiedä, ehkä tämä ei ole kaikkein tärkein asia ja jotkut ovat tulleet ehkä jollain muullakin kulkuluvalla rakennukseen kuin lopajien saamalla kulkuluvalla, esimerkiksi vierailijakortilla. Eli tämä on vähän huonoa kehitystä. Eli tässä huomioidaan se, kuka taloon pääsee, mutta ei sitovasti kuitenkaan puutta siihen, kuka saa toimia loppaustehtävissä, kuka ei. No, nykyisen oikeusperustan pohjalta muunlainen menettely ei ollut mahdollista ja mahdollisuuksien puitteissa tässä on aika hyvää työtä tehty mielestäni. Hyvä neuvottelutulos on saatu aikaan. Ja sitten vielä eh, olen esittänyt kaksi eh, tarkistusehdotusta. Toisen jo viittasinkin tämä sitovuusasia ja toistakin seikkaa tässä jo sivuttiin, eli seikka, joka liittyy eh, niihin edustustoihin, osa valtioiden tai aluetason edustustoihin, joilla itsellään oikeudellisesti ja perustuslaillisesti tarkastellen eh, tietyt valtuudet on, niin näitä ei kuitenkaan voi kohdella samoin kuin mitä tahansa eh, muita edunvalvojia. No nyt kompromississa tämä seikka on huomioitu ja se onkin hieno asia. Ja asia, joka meille tässä nyt oli ongelmallinen, tuli näin katetuksi. Ja on muistettava, että tämä on kaksipuolinen esitys, koskee myöskin komissiota ja olen ollut yhteydessä myöskin komission tahoihin. Ja törmäsin varsin äh, ihmeelliseen väärinkäsitykseen. Eli todettiin, että jopa kirkot, niillekään ei mitään poikkeuksia annettaisi, puhumattakaan osavaltioiden edustustoista. No, kirkon voi liittyä halutessaan. Ja jos on, äh, haluaa olla jonkin kirkon jäsen, niin valinnan mahdollisuuksia on melko paljon. Eli paljon valinnanvapautta maailmassa on eh, automerkkien tai minkä tahansa ohjelmiston valintojenkin yhteydessä. Eh, mutta en voi itse tehdä valintaa siitä, kuulunko, eh, olenko Bayerin kansalainen vai Nordrhein-Westfalenin osavaltion kansalainen. Jos olen kansalainen, niin silloin kuulun johonkin osavaltion ja silloin sen hallitus minua edustaa. Eikä tämä koske pelkästään Saksan liitotasavaltaa, vaan muitakin federaaleja valtioita valtioita ja tällöin tilanne on sellainen, että valtion suvereniudesta varsin paljon asiat hoidetaan osavaltiotasolla myöskin, kun puhutaan suhteista EU-hun. Ja siksi osavaltioedustustot tai henkilöt, jotka osavaltioedustustoissa toimivat ovat ihan eri ihmisiä kuin lobbaajat ja ei ole hyvä, jos heidät samalle viivalle näiden kanssa asetetaan. Ja kun henkilökohtaisesti komission edustajan kanssa keskustelin, niin oli hyvä, että sain kuulla, että nyt komissiokin tämän seikan olisi ymmärtänyt ja käytännössä haluaisi tilannetta muuttaa. Eli nyt tämä asia eh, on tehnyt selväksi, mutta ehkä jotain kirjata tai muuta voitaisiin ajatella myöskin komission suuntaan, että me yksin tätä asiaa tarkastelisi tältäkin kantilta. Nyt siis tämä ero on selväksi tehty ja tärkeää onkin, että parlamentti, niin kuin puheenjohtaja Kassin tällä tavalla esitti, tällä tavalla tämä asia tähän mietintöön esiin tuotaisiin ja selvää tulisi olla myöskin sen, että komissio myöskin asian näin ymmärtäisi. Ja kun seuraavan kerran sopimusta käsitellään, niin eh, tältä pohjalta asioissa lähdettäisiin liikkeelle. Tämä pyyntö minulla olisi vielä ollut siis esittää. Ja mm, näin tässäkin eh, saisin omat toiveeni täyttymään. Ja kaiken kaikkiaan haluaisin siis kiittää hyvästä työstä. Lambriadis. Kiitokset ja seuraavana sitten Lambriadis, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, the first... Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen juuri perustetun työryhmän tapaaminen puhemies Busekin johdolla tapahtuu huomenna, ihan vain informaatioasiana puheenjohtajana Volis ja minut on nimitetty varapuheenjohtajaksi puhemiehistön kokouksessa. Tällä työryhmällä on kaksi mandaattia. Yksi ensinnäkin katsotaan käytännesääntöjä, meppien käytännesääntöjä, siihen tehdään tarkistuksia. Ja toinen liittyy sitten lobbareiden käytännesääntöihin ja niihin tehtäviin muutoksiin ja kaikkeen, mikä liittyy näihin. Tässä kontekstissa minulla on muutama kysymys. Toimielinten välinen sopimus sisältää käytännössäännöt lobbareille, jossa sanotaan selkeästi, mitä lobbarit voivat tehdä ja mitä ei. Ja meillähän on myös liite 10 meidän työjärjestyksessämme, joka koskee lobbareita. Joten kysymykseni onkin, parlamentin työryhmä, joka on nyt nimitetty tarkistelemaan nimenomaan näitä sääntöjä, muun muassa niin onko tällä teidän mielestänne mitään vaikutusta parlamenttiin, se millainen tästä toimielinten välisestä sopimuksesta, asiakirjasta tulee, koska jos tässä nyt selvitetään, mitä lobbarit voivat tehdä ja mitä ei, niin silloin, jos näin ei ole, niin silloin on ihan turha, että meillä on työryhmää. Toinen kysymykseni ei liity näihin osavaltioihin. Tämä on ihan mielenkiintoinen juttu, miten näitä asioita hoidetaan, vaan edustajiin, jotka eivät ole mitään eurooppalaisia. Oli nyt kysymys jäsenvaltioiden hallituksista tai osavaltioista, mutta ei eurooppalaisista, vaan ulkomaisista, Euroopan ulkopuolisista. Joten miten diplomaattinen edustus ja yhteydenotot, miten niitä kohdellaan tässä toimielinten välisessä sopimuksessa? Minä tiedän, että on intressiä muuttaa lainsäädäntöä, jotka, tai, tai Euroopan, eurooppalaista lainsäädäntöä, jotka koskevat kolmansien maiden edustajia, koska ne ovat olleet edustettuina diplomaattisten edustajiensa kautta, esimerkiksi suurlähettileiden kautta. He eivät ole lobbareita rahantekomielessä, mutta toki he pyrkivät vaikuttamaan EUn lainsäädäntöön ja EUn Euroopan parlamentin jäsenten kantaan. Pitääkö heidän rekisteröityä vai ei? Tämän toimielinten välisen sopimuksen perusteella. Kiitos. Eh, onorevole Teine. Teine seuraavana, olkaa hyvä. Ja, ich Niin. Olisin kiittänyt näistä kompromissitarkistuksista, varsinkin jotka liittyvät osavaltioedustustoihin. Ymmärrän kyllä, että tähän voi vain vasta kielteisesti tai myönteisesti, mutta olisin kysynyt kuitenkin, olisiko arkopohjaisesti mahdollista selittää seuraavaa seikkaa. Tässä todetaan, että seuraavassa tarkastelussa vastaavat selvitykset toteutetaan. Eli olisiko tässä vaiheessa mahdollista että edustusta tästä pois? No olen käynyt tästä keskustelua, jotka eivät ole vielä mihinkään johtaneet, mutta en tiedä, olisiko mahdollista saada tähän jonkinlaista selvyyttä koska yksipuolinen sopimus, se voidaan tietysti vetää pois, tästähän pitäisi vetää pois vain kaksi sanaa, muusta ei ole kyse, ja ihan viidessä minuutissa tämmöinen homma hoituisi. Ja äh, neuvotteluryhmä voisi ehkä mm, ymmärtää sen, että nämä liitteen yksi, e, kaksi sanaa voitaisiin poistaa. Ja kysyisinkin nyt, e, voisiko tätä hieman komissio ehkä selvittää. Hefner, e, ehkä haluatte kommentoida, olkaa hyvä. Niin haluaisin nyt vain, ettei tämä nyt jää väärinkäsitykseksi minä olen keskustel- käynyt keskusteluita ja sanoin, että aluksi oli vaikeaa komissiolle eh, tunnistaa edes tätä ongelmaa, mutta lopuksi tuli selkeä tavallaan hyväksyminen sillä tavalla, että muutetaan tätä sillä tavalla kuin puheenjohtaja Kasiini sitä ehdottaa kompromissitarkistuksessaan. Ja tämä on minulle henkilökohtaisesti ja suullisesti luvattu ei tämä nyt luonnollisesti äh, ole mikään sitova keskustelu, vaan voin vain kertoa, että, että komissio on tämän tällä tavalla minulle sanonut. Kiitos. Grazie. Herra Daff, olkaa hyvä. Yes, I just... Niin, halusin vain hiukan äh, lohduttaa tässä herra Lambradidista. kunhan joka nyt moiteta uutta task force-ryhmää. Mielestäni on selkeä tuntemus valiokunnassa siitä, että toimijoiden välinen sopimus on hyvä sinällään, mutta nykyoloissa se ei mene tarpeeksi pitkälle. Se on tarpeeksi mm, vankka ottaen huomioon parlamentin suuren toimivaltuuksien kasvun. Ja jos otetaan huomioon myös ajan henki, joka vaatisi enemmän avointa hallintoa, vaaditaan myös viranomaisista täyttä, ehdotonta moitteettomuutta. Ja sen vastaus hänelle onkin, että meidän pitäisi viedä loppuun tämä asia nyt. Se on ollut tavallaan tekeillään jo aika pitkään ja meidän pitäisi nyt sitten viedä asia loppuun, mutta on sellaisia merkkejä, että haluamme mennä vieläkin pidemmälle mukaan lukien esimerkiksi tarkistus 30 on sellainen, siinä minä puhun lainsäädännöllisen jalanjäljen ajatuksesta. Ja olen pyytänyt, että puhemiestä pohtisi, voisivatko he laatia sellaisen järjestelmän, jonka kautta jäsen tietysti esittelijät, että heitä pyydettäisiin kirjaamaan ylös yhteyttä, jota heillä on ollut rekisteröityihin lobbaajiin? Tämä on sitten herkkä kysymys. Ehkä se on vaikea hyväksyttää, mutta mielestäni kyllä kannattaisi yrittää. Ja minä toivon, että valiokunta haluaisi tukea tätäkin tarkistusta. Kiitokset. Ja sitten komission edustaja on pyytänyt puheenvuoroa. Jos haluatte, voitte käyttää puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan nyt tätä keskustelua ja sen kontekstia, niin voisin heittää peliin kolme asiaa, joita voit miettiä. Ensin panin merkille, että sanaa lobbaaja käytetään jatkuvasti kaikkien niiden kohdalla, joiden odotetaan rekisteröityvän. Minun pitäisi korostaa ja herra Kasini tietysti tämän hyvin ymmärtääkin, että olemme välttäneet lobbaaja-sanan käyttöä koko tekstissä, koska joska tekstissä todellakin otetaan mukana ja jossain määrin mä, ja säännellään suhteitamme lobbaajiin, niin silloin sillä on paljon laajempi sovellusalla ja silloin se tarkoittaa myös järjestöjä ja yksilöitä, jotka osallistuvat EU-politiikan muokkaamisen tekemiseen. Ja juuri jotta vastattaisiin eri järjestöihin huoleen, jossa, jotka ovat kumppaneina eri prosesseissa, jotka hyväksyvät kyllä avoimuuskäsitteen, jos se ei johda siihen, että heidät nähdään ja heitä pidetään lobbaina, jo, tai kunnolla voida määritellä. Siis jotta on rekisterissä, tarkoita sitä, että on lobbaaja. Mielestäni on erittäin tärkeää ottaa tämä ensin huomioon. Sitten toinen asia. Tekstissä on kaksi artiklaa, jotka pitää nähdä yhdessä ja jotka pitää myös tulkita yhdessä. Ensimmäinen on artikla 9. Siellä on alahuomio, jossa sanotaan, että jäsenvaltioiden hallitukset, kolmansien maiden hallitukset, kansainväliset järjestöt Muuten ovat sitä diplomaattisia lähestyä tai ei, nekin joutuvat rekisteröitymään. Sitten liittovaltioissa, jossa hallit, kans, hallituksella on osa vastuista jaettu alikansalliselle tasolle, niin meidän tulkintamme mukaisesti tämä voitaisiin nähdä osana tätä. Tämä ei koske vain liittoval- lendereitä Saksassa, maita, Saksassa, sama koskee yhdistetty kuningaskuntaa, Espanjaa ja jotakin muitakin maita. Kymmenen artikla alakohta B. Siellä todetaan periaate, että mikä tahansa rooli, joka liittyy perussopimukseen ja jota soveltaa soveltuvin osin eri järjestöihin, siis jos täyttää tehtävään, joka juontaa juurensa perussopimuksen, silloin tällainen toiminta ei kuulu rekisterin alaisuuteen. Kaikki toiminta, joka liittyy julkisiin viranomaisiin, on kyse mistä tahansa tasosta, jotka vastaavat jotakin toimialaa, joka liittyy perussopimuksen kulurekisterin ulkopuolelle. Tämän takia meidän mielestämme tekstissä otetaan huomioon sen suojelu, jota te täällä kehittelette, jos otetaan huomioon se, minkä juuri äsken sanoin. Puheenvuoro ilman mikrofonia. Mikro. I know your interpretation. Ymmärrän tulkintanne, mutta tämä tulisi kuitenkin selvittää jos sanotte jäsenmaat, niin se tarkoittaa myös alueviranomaisia, niin kuin tässä on esitetty. Jos sitä tarkoitatte, niin miksi sitä ei sanota, koska muutoin väärin käsityksen väärä on suuri. Ja jotkut ongelmat liittyivät mietintöön enemmän kuin alkuperäisen tekstiin, mutta asia tulee kuitenkin selventää ja mietinnön ja sopimuksen välillä tulee ilman muuta olla johdonmukaisuutta. True. Ich, ich wollte auch mal sagen, nochmal, ähm, Halusin vain sanoa, että eihän tähän tarvitsisi... Im Transparenz. Niin, että tässä kohdassa kuusi, roomalainen kuusi alaosa, jossa haluaisin, että selvitetään tämä, että nämä edustustot, kuvat puhuvat siis, että tähän otettaisiin tällainen alaviite mukaan, niin että tämä ei koske esimerkiksi osavaltioiden edustustoja. Silloin me voisimme tällaisella alaviitteellä hoitaa tämän kaiken kuntoon, kun tässä puhutaan näistä edustustoista koska ainakin osavaltioiden edustustot ovat sitä mieltä, että tämä koskee heitä. Sehän on tässä koko tämä tausta. Allora io devo cercare di... No niin, pitää pikkuhiljaa lopetella, koska koordinaattoreiden kokouskin vielä pidetään tänään. Lambrinis on pyytänyt toistamisen puheenvuorossa, olen ainakin ymmärtänyt. Ja siihen päättäisinkin puhuja luettelon. Olkaapa hyvä. No, I st- well, I still want the floor. I, what, what Andrew what... Niin, niin se, mitä Andrew sanoi, osittain vastaa tähän ongelmaan. Niin siis jos tämä Andrewn tarkistus on klassinen esimerkki tarkistuksesta ja viittaisi siihen, mitä työryhmä mitä se kuulukin tehdä, siis mikä on paras tapa, että me pitää ovat mahdollisimman avoimesti ja mahdollisesti minkälainen jalanjälki tästä jäisi, mutta tätä työtä periaatteessa pitäisi tehdä ja sitten pitäisi tehdä tästä valikunnasta suosituksia ja mietintö laadittaisiin tältä pohjalta. Jos me toimimme toisinpäin, niin silloin mielestäni tulee sekaannusta. Tullaan laatimaan AFKon mietintö avoimuusrekisteristä ja sitten tarkistuksia Oliko käsitellään sitä, miten meppien pitäisi tehdä laajemminkin riippumatta tästä avoimuusrekisteristä, mutta sitten työryhmä tekee ihan samaa työtä. Minä jätän tämän nyt vain teille päättäväksi tässä vaiheessa, koska nyt on jo liian myöhäistä tavallaan, mutta en oikein tarkkaan ymmärrä, ole varma, ovatko nämä kaksi asiaa vähän ristiriidassa. Mitä tulee sitten hallituksen, niin näen tämän alaviitteen, se on hyvä, että siellä on. Ja olen myös tyytyväinen, että varsin todennäköisesti tätä ei voida nyt muuttaa. En tiedä, mikä tässä on taustalla, mutta jos me sanomme viittaan tähän kohtaan, että jos on tässä rekisterissä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että on lobbaaja, ja ja se on ihan ok asia näin tehdä, mutta että on, kun on rekisterissä tarkoittaa sitä, että niin yrittää vaikuttaa EU-lainsäädäntöön haluamaan suuntaan, niin silloin, jos lisätään tähän vielä kansalliset hallitukset, jotka tietysti tietenkin vaikuttavat lainsäädäntöön ja tekevät lainsäädäntöön, sehän olisi järkevää, että mitä ei panna rekisteriin. Mutta ulkomaalaishallitukset, niiden päätavoitteenahan ei ole tehdä EU-lainsäädäntöä, vaan laativat omaa lainsäädäntöään. Ja kun ne sitten pyrkivät vaikuttamaan meidän lainsäädäntöömme, niin silloin niiden pitäisi kyllä kuulua tähän rekisteriin. Nämä voidaan perustella, koska niin kuin tässä sanotte, ei tämä tarkoita, että he ovat lobbaajia, vaan vain tahoja, jotka ulkopuolisia tahoja, jotka yrittävät vaikuttaa lainsäädäntöön nyt puheenjohtaja, ehkä tämä on liian myöhäinen vaihe tälle keskustelulle. Sitä voidaan ehkä pohtia tulevaisuudessa. Kiitoksia. rivoli. Eh. Kyllä seuraavana, olkaa hyvä. Niin. Mielestäni olisi hyvä, jos neuvostokin tulisi rekisteri mukana, näin se voisi myöskin vaikuttaa, kun olisi neuvottelussa mukana, eli voisi vaikuttaa näihinkin neuvotteluihin. Tämä olisi ehkä yksinkertaista, eli neuvosto saataisiin tähän mukaan, ja näin näiltä väärinkäsityksiltä vältyttäisiin. Kiitokset. No, pyrin lyhyesti vastaamaan kysymyksiin, jotka tässä esitettiin. Ensinnäkin käytännön säännöt, ja tämän on myös tuonutkin. Se on ollut jo työjärjestyksessä esitettynä, ja liite 10 sen korvasi uudella eh, käytännön säännöllä, joka sopimukseen liittyy, ja sanktiot on myöskin tässä mukana. Kyllä, ne on esitetty, niitä on viittä erilaista ja aina käytännön sääntöjen loukkauksen asteen mukaan niitä voidaan sitten langettaa. Tietysti tätä esitystä voidaan muuttaa, mutta tästä siis jo sopimus on olemassa. Ja sitten diplomaattiset edustustot, en nyt tätä enää kommentoi, niiden ei tarvitse siis rekisteröityä. Ja sitten tarkistukset, kaksi tarkistusta. Dafia täynnä tarkistuksia, että ehkä voitaisiin kuitenkin sopia siitä näiden kanssa, että tässä kyse on tärkeästä ensiaskeleesta. Mä ei kata kaikkea, mutta on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Ja nimenomaan tässä toivovat, että mun mielestä voisi tarkastella järjestelmää jossa yksittäisten edustajienkin tulisi rekisteröidä niiden ihmisten nimet, jotka ovat edunajajia tai pyrkivät vaikuttamaan jollain tavalla äh, käsitteellä olevaan lainsäädäntöön. Ja että äh, alaviitse sitten nämä etujärjestöt mainit, tarvittaisiin, ketkä ovat olleet yhteydessä valiokuntaan, kun asia on työstetty tai komissioon. Tämä asia on varsin monimutkainen, eikä sitä ole käytännössäkään helppo toteuttaa, mutta on selvitetään, mitä tulee tehdä. Onko huomioon vain ne, jotka ovat rekisteröityneet vai nekin, jotka eivät ole rekisteröityneet? mutta kuitenkin eh, joihin parlamentin ulkopuolella eh, edustajat ovat yhteydessä. Eh, lähdetään liikkeelle siitä, että mainittaisiin ne, jotka ovat olleet yhteydessä esittelyyn vain ne, jotka ovat olleet yhteydessä varjoesittelyihin, miten tämä kaikki tieto voidaan ylipäätään saada. Ajatus sinällään tuntuu ihan hyvältä, mutta se vaatisi kyllä lisäpohdintaa ja harkintaa. No, voidaan tämä tehdä esimerkiksi työryhmätasolla tai yhteydessä komission kanssa. Ja tämä työryhmä on varsin laaja mielestäni. Niin eikä tässä varsinaista ristiriitaa ole. Tässähän on vain esitetty yhtä avoimuusrekisteriä eikä mitään muuta tässä vaiheessa. Valvoitteet ja sanktiot ähm, edustajien osalta ja sitten ähm, edunvalvojen lobbaajien osalta. No lobbareistahan tässä ei puhuta vaan henkilöistä, järjestöistä, äh, jotka ajavat tiettyjä äh, etuja, pyrkivät vaikuttamaan vaikuttaa, vaikuttamaan. Tällä vaikuttamisella ainakin italiaksi on vähän tällainen negatiivinen sivumaku, mutta kuitenkin nämä vievät tietyn tyyppisiä asioita eteenpäin, toimivat ehkä ristiriidassa keskenään, mutta tässä ideana oli siis se, että toimitaan ja ollaan avoimia. Siitä lähdetään liikkeelle. Ja kyllä itse katsoisin, että jo tämä on askel oikeaan suuntaan. Tietysti eh, lisääkin tarvitaan ja työryhmässä tulisi huomioida ensinnäkin se seikka, että on tapahtunut eh, huomattavasti ikäviä asioita. Eivätkä nämä ikävät asiat ole liittyneet suoraan lobbaajimaan esimerkiksi. Journa, tässä on kyse journalisteista, jotka olivat eh, pukeutuneet loppareiksi, eli todellista vaikuttajista ei ole kyse. Tässä siis puhutaan kolmannestakin osapuolesta, joka voi eh, missä tahansa pyrkiä vaikuttamaan pelkästään Brysselissä tai Strasbourgissa. Ja tämä menee huomattavasti pidemmälle kuin pelkkä rekisteri, johon pyritään keräämään tärkeimmät tiedot ja nimet niistä henkilöistä, jotka hän selvästi eh, sanovat haluavansa olla jollain tavalla yhteydessä edustajia. Tässä taloudelliset edut on yksi asia ja sitten ideat ja ajatukset hieman eri aspekti, koska niissä näitä taloudellisia hyötyjä ei voi niin suoraan arvioida. No, uskoisin, että huomenna voidaan tässä äänestää. Melko lailla hyvinhän näitä näkemyksiä on tässä saatu tuotua lähemmäksi toisiaan. Ja kompromissitarkistuksessa varmasti sopu on löytynyt. Ja sitten eh, muiden aspektien osalta jokainen äänestää niin kuin parhaaksi katsoo. Ja nyt voimme varmasti päättää tämän kohdan käsittelyn. Ja meillä on vielä yksi asia esityslistallamme. Messerschmidt, ähm, äh, juurivaliokunnan asia. Ja Messerschmidt, olkaa hyvä, voitte käyttää tästä puheenvuoron. Kiitoksia. En tiedä kuinka yksityiskohtainen pitäisi olla, koska aikaa on loppumassa. Mutta kuin kaikki tiedätte, olemme antaneet nämä kaksi mietistä paremmasta lainsäädäntöprosessista, että otetaan huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Ja tämän lisäksi on puhuttu myös älykkäästä sääntelystä ja nyt nopeasti kävisin läpi näitä aiheita, joita juuri valiokunnassa on käsitelty. Sajer Karimin kanssa hän, sen, hänen luonno, on kiertänyt täälläkin. Ensinnäkin mitä tulee suhteellisuuteen ja toisaisuusperiaatteisiin, niin kannattaa korostaa, että tietysti komissio se on tyytyväinen näihin uusiin aloitteisiin lisäkonsumuksen kautta ja jatkoa varten on korostettu neljä aluetta, joilla odotetaan, että näitä asioita käsitellään maahanmuutto, turvapaikka, kuluttajakysymykset, terveyspolitiikka, avoimuus ja energia. Koska jo on saatu aikaan sopimus parlamentin ja kahden muun toimielimen kesken siitä, kuinka näiden asioiden valtuus lähtee liikkeelle, niin en usko, että jatkossa tästä tulee mikään sellainen mietintö, johon menee valtavasti aikaa toimielinten kesken. Toisaalta on mietintö älykkäästä sääntelystä, lainsäädännöstä, jonka tarkoituksena on järkeistää ja lisätä laatua lainsäädännössä sisämarkkinoilla – Erityisesti pyritään parantamaan avoimuutta prosesseissa niin, että enemmän eri osa, osapuolet voivat osallistua tähän prosessiin. Sitten aivan konkreettisesti on todettu, että komissio haluaa ottaa käsittelyyn kahdeksan uutta aloitetta mukaan lukien äärimmäisen tärkeän ehdotuksen siitä, että lainsäädäntö pitää pitää perustua paljon tarkemmalle arvioinnille kuin tähän mennessä on ollut tilanne. Edelleen avoimuus on mukana tärkeässä, tärkeässä asemassa. Komissio korostaa sitä, että tarvitaan enemmän laadunvalvontaa ja silti se haluaa lopettaa sen, että vähennetään äh, hallintotaakkaa vuoteen 12 mennessä. Se tuntuu aika optimistiselta arviolta tällä hetkellä sitä viidenneksi. Komissio ehdottaa sitä, että parannetaan verkkosivustoja, kuulemismenettelytapoja siis varten ja sitten muitakin järkeviä ehdotuksia tässä mielestäni tehdään myönteisiä sellaisia. Näitä on e- ennen kaikkea käsitelty mietintöluonnoksessa, jonka herra Karim on laatinut oikeusasian valiokunnassa, mutta minun nähdäkseni on vielä jäljellä olevia kysymyksiä, jotka voitaisiin ottaa tähän mukaan ja luonnollisesti otan ne mukaan tähän lausuntoon, jonka pian välitän valiokunnan jäsenille. Ensinnä, mitä tulee vaikutusarviointeihin, pidin tätä parannuksena, että on enemmän tästä määriteltyä arviointia ennen kuin lainsäädäntöprosessi varsinaisesti alkaa, mutta niin kuin usein olemme nähneet, parlamentti ja neuvosto tietysti muuttavat usein huomattavastikin näitä komission alkuperäisiä ehdotuksia ja minun mielestäni onkin hyvä ajatus, että avoimemmin suhtaudutaan näihin vaikutusarviointeihin niin, että jatkuvasti saamme näitä vaikutusarviointeja, niitä, niitä päivitetään tarkistusten kautta, joita toimielivät parlamentti ja neuvosto ja muut esittävät toiseksi otettu sellainen pyyntö kansasta parlamentista, että parannettaisiin Lex-verkkosivustoa EU-ssa ja mielestäni se pitäisi ottaa myös mukaan mietintöön, siksi ehdottaisin, että sitä käsitellään lausunnossa. Kolmanneksi on tullut sellainen valitus, että kaikki vaikutusarvioinnit hoidetaan nettoluvuin tai äh, bruttoluvun, joka tämä tarkoittaa, sitä on lähes mahdotonta arvioida, mikä on todellinen vaikutus, joka syntyy jostain uudesta lainsäädäntöehdotuksesta taloudellisesti ajatellen. Siksi minä ehdottaisin, että ainakin otamme tämän esille komission kanssa, että muutettaisiin tällaista toimintaa jatkossa. Neljänneksi näyttää tästä mietinnöstä tulee ilmi vain se, että ohjelmalla pyritään vähentämään hallinnosta taakkaa, jatkuu vuoteen 12 saakka. Ensin Toisaalta ei ole realistista, että tavoitteet saavutettaisiin 12 vuoden loppuun mennessä. Toiseksi ei ole kovinkaan kunnianhimoista, että tavoitteet ovat voimassa vain vuoden 12 loppuun asti. Ja minä ehdottaisinkin, että ainakin meillä olisi tällainen realistinen arvio siitä, miten tämä voidaan saavuttaa vuonna 12 ja mitä sitten tapahtuu tämän vuoden jälkeen, niin että prosessi ei suinkaan siihen loppu. Sitten lopuksi viidentenä yritän tarttua ongelmaan, jonka monet jäsenvaltiot, samoin yksityishenkilöt ja yritykset ovat ottaneet esille ja ymmärtävät, että minkälaisia vaik- eroja on asetusten täytäntöönpanossa ja sääntelyn asen- tai lainsäädännön äh, täytäntöönpanossa ei ole kysymys vaan, kysymys vaan ajatuksesta, vaan myös joskus pyritään tällä tavalla kultaamaan näitä menettelytapoja. Tämä tuntuu olevan ongelmana sisämarkkinoiden toimijoiden parissa. Tämä tulee aivan lyhyesti tiivistettynä, mitä löytyy komission kertomuksesta ja valikunnan mietintössä löytyy, ja minä laadin sitten tämän lausuntoluonnoksen ja kiertän sen kaikille koordinaattorille, jäsenille, sihteeristölle tietenkin, ja mielelläni otan vastaan ehdotuksia, joten voin, joilla voin tätä parantaa, niin että yhdessä oikeusasian valiokunnan kanssa saamme aikaan mietinnön parlamentista ja sitten äänestämme siitä ilmeisesti kesäkuussa Strasbourgissa. Kiitoksia. Grazie, onorevole Kiitokset. Guerrero on pitänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. presidente. Kiitos puheenjohtaja. no. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Messersmith. Varjoesittelijä herra Vital Moreira olisi halunnut tänään olla läsnä ja henkilökohtaisesti esittää ajatuksiaan, mutta koska Tämä asia tuli esille vasta viime hetkellä ja hänellä oli jo aikaisempi sitoumus, niin hän pyysikin sitten minua ottamaan esille joitakin kantojamme. Me uskomme, että tämä on tärkeä kysymys. Anna, kiinnitämme siihen huomiota oikeastaan joka vuosi. Ja tässä me voimme esittää oman kantamme oikeusasian valiokunnalle. Me ymmärrämme, että joka kerta tulee yhä selvemmäksi ja hyväksyttävämmäksi, että älykäs lainsäädäntö, hyvä lainsäädäntö ei ole vain juridinen kysymys, vaan kyseessä on väline, joka liittyy aivan erityisesti kilpailukykyyn ja taloudelliseen kasvuun. Yhä enemmän hyvää lainsäädäntö on ratkaisevaa ajatella sitä, miten talous pyörii hyvin ja miten koko järjestelmä kokonaisuudessaan toimii. Mutta ratkaisevan tärkeä kysymys, miten vältetään tällaista liiallista sääntelyä, miten vältetään liiallinen sääntelytaakka ja miten vähennämme hallinnollisia esteitä, jotka ovat turhia ja aina. Enemmän näitä hallinnollisia esteitä on, joita eivät ole, jotka eivät ole mitenkään välttämättömiä ajatellen juridista työtä. Näin ollen yksinkertaistaminen lainsäädännössä on tärkeää hallinnollisten äh, esteiden vähentäminen, se, että sovelletaan uutta äh, tietotekniikkaa, uusia teknologioita, jos se vain on mahdollista. Sitten toisaalta, niin kuin herra Smithkin sanoi, on kyse siitä, että älykäs lainsäädäntö koskee kaikkia unionin toiminta-aloja ja ulottuu niille myös rahoitusohjelmia. Kiistatta tällä hetkellä juuri tällä, tämä asia kiinnostaa koko unionia ja parlamenttia aivan erityisesti tarvitaan yhä enemmän tällaista ennakointia siitä, mikä vaikutus saattaa syntyä jostakin tietystä säädöksestä. Arvioida tätä etukäteen ja sitten pitää arvioida myös jälkikäteen, miten kaikki on käytännössä toiminut. Ja näin voidaan sitten korjata äh, tällaisia mm, virheitä tai vääristymiä tai näin voidaan ottaa tukea myös onnistuneista hankkeista ja toimia sen mukaisesti. Siis arviointa etukäteen ja jälkikäteen tarvitaan. Lopuksi lainsäädäntäinä samalla tasolla kuin neuvosto Lissabonin sopimuksen jälkeen, niin parlamentissa joudumme saamaan aikaan sellaista lainsäädäntöä, joka on lähellä kansalaisia, se on avointa ja ymmärrettävää, ajatellen koko yhteiskuntaa. Eikä meidän pidä ponnistella sellaisen lainsäädännön puolesta, joka on liian yksityiskohtaista, liian teknistä, liian täsmällistä, koska on olemassa myös poliittista valvontaa, joka johtuen delegoidusta säädöksistä ja siksi meidän ehkä ei pidä tuntea nyt niin suurta ahdistusta, kun pyritämme kohta kohdalta aina selittämään lainsäädäntöä. Pyritään siis suurempaan yksityis, mm, yksinkertaisuuteen ja helppo mm, ymmärrettävyyteen. Kiitoksia. Se Messerschmitt Messerschmitt ehkä Haluatteko reagoida äskeiseen puheenvuoron? Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Well, I think we're very much... Uskon, että me olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla tässä asiassa. Me kaikki haluamme, että sisämarkkinoiden säätely toimisi mahdollisimman joustavasti ja helposti kaikkien osalta. Olen äh, kirjannut kaikki nämä ehdotukset ja näkemykset ja otan ne mukaan tähän lausuntoluonnokseen, jonka sitten teille jaan. Ja te ja kaikki muutkin toki voitte tehdä sitten lisää ehdotuksia. Kiitokset. Grazie. Allora. Hyvä. Näin saatiin tämäkin kohta käsiteltyä. mitä totesikin, että tämä lausunto esitetään nyt, koska ensi kerralla hän ei voi olla paikalla. Tarkistukset tulee siis eh, jättää tältä pohjalta ja jos teille käy, niin takarajana 24.5. Eh, ja näin voimme päättää valiokunnan kokouksen. Huomennahan jatkamme yhdeksältä. Sairin alustavaa, alustava esitystä kuullaan silloin Unkarin perustuslakiuudistuksesta, joka siis tänään hyväksytti, niin kuin tässä jo kuultiin. No tässä ei kovinkaan paljon aikaa ole jäljellä koordinaattoreiden kokoukselle, eli käynnistän sen tässä nyt saman tien ajan säästämiseksi. Mutta jos teille käy, niin käydään läpi ensin näitä yksinkertaisia kiireellisiä kysymyksiä ja sitten eh, muut asiat voitaisiin käsitellä huomenna, kun kokous päättyy, eli silloin pidettäisiin koordinaattoreiden kokous. Eh, eiköhän tässä onnistuta, jos nyt pyritään oikein tiivistämään, eli huomenna koordinaattorit kokoontuisivat. Thank you.